Okay, colleagues, we wait a little bit because we know it's... Hyvät kollegat, odotellaan vielä hetkinen, koska nyt on maanantai ja kollegat ovat osin vielä matkalla, mutta sittenkin aloitamme nyt, eli odottelimme vähän aikaa että kollega tehtävissä paikalle, mutta nyt täytyy mennä esityslistan kimppuun, koska tehtävä on paljon. Aloitan kohdasta yksi. Esityslistalla on muutoksia. Ja nimenomaan sellainen muutos, että kohdat 23 ja 24 käsitellään ennen kohtaa 22, eli hoidetaan nämä valiokunnan omat asiat ennen kuin siirrytään yhteiskokoukseen budjettivaliokunnan äh, äh, kanssa ulkoista investointisuunnitelmasta. Ja tämä siis koskee huomisiltapäivää tämä järjestysmuutos. Sitten toinen muutos esityslistalla. Tästä puuttuvat nämä esityslistan kohtien numerot. Heidi, eli kohta kahdeksan esityslistalla. Metsien hallintamietintö, Hautalan mietintö on vaihdettu päikseen kohdan 21 kanssa, joka on Irakin tilannetta koskeva mietintö, koska Hautala ei pysty olemaan tänään paikalla. Eli Hautalan mietintö käsitellään sitten huomisiltapäivällä. Eli kahdeksan ja 21 vaihtavat paikkaa, jos teille sopii. Hyvä, muutokset hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Yhteispuheenjohtajana AKT EU-yhteisparlamentaariselle kokoukselle Louis Michel on työskennellyt sellaisen projektin kanssa, jossa nuoret toimitusjohtajat pääsisivät tutustumaan Euroopan politiikan teon mysteereihin, niin kuin hän itse puhua. No kerrotaan, no meillä on sitten vieraitakin täällä, mutta kerrotaan heistä sitten, kun he todella saapuvat tänne kokoukseen, joten toivoisin merkkiä, kun he ovat paikalla. Huomenna on äh, Rana Plazan katastrofin vuosipäivä ja kello 11.30 on sitten siihen liittyvä seremonia, jossa perätään vastuullisuutta vaateteollisuudelta. Ja tällä viikolla on myöskin erikoiskokous Concordin kanssa. Concord on kansalaisjärjestön liitto. Keskustellaan MFFstä, kotonuun kumppanuudesta ja turvalauskeista seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä tai sitä vastaan kehitysyhteistyössä, josta on puhuttu viime, aikoin, viime kuukausina paljon. Henkilöstöasioissa on hyviä uutisia. Jesper Haaglund on palannut tänne. Hän toimi puhemiehen kabinetissa vuoden verran ja nyt hän on sitten palannut tänne meille. Lämpimästi tervetuloa takaisin. Julieta Pintilie puolestaan on valiokuntamme uusi assistentti. Kiitos siitä, että olet tullut tänne meille ja tervetuloa Nikolai Stefanuta. Ei ole enää paikalla. Hän oli valiokunnassamme muutaman kuukauden ja siirtyy nyt hetkeksi oikeusasioiden valiokuntaan ja sieltä sitten parlamentin yhteystoimistoon Washingtoniin. Tässä siis henkilöstömuutokset. Sitten kohta kolme Pöytäkirjojen hyväksyminen 19-20. helmikuuta. Pöytäkirjat on toimitettu teille ja jos teillä on huomautettavaa, niin kertokaa huomioistanne tämän kokouksen loppuun mennessä. Jos huomioita ei tule, niin sitten ne katsotaan hyväksytyiksi. Ja 27. helmikuuta pöytäkirja tulee seuraavaan kokoukseen. Teillä on myöskin koordinaattoreiden päätökset ja suositukset 20. maaliskuuta kokouksesta. Ja jos niihin ei tule kommentteja, niin nekin katsotaan hyväksytyiksi. Siinä siis kohta neljä. Ja sitten kohta viisi, komission julkilausuma. Komissiolla ei ole sanottavaa. Ja nyt siirrytäänkin sitten varsinaiseen ensimmäiseen aihealueeseen esityslistalla kohta kuusi. Keskustelu Michael Lowcockin kanssa, joka on yhdistyneiden kansakuntien humanitaaristen asioiden ja avustustoiminnan apulaispääsihteeri, ja hän tuntee myös meidän valiokuntamme työn ja OCHA-asiat erinomaisesti. On hienoa, että olet täällä. Olet tullut paikalle osallistuaksesi merkittävään Syyria-konferenssiin, joka lähipäivinä käydään kahden päivän ajan täällä Brysselissä. McLaughlin on hoitanut nykyistä tehtäväänsä syyskuusta 2017 ja tätä ennen hän oli pysyvä edustaja Yhdistyneen kuningaskunnan edustustossa ja hän on parikymmentä vuotta toiminut humanitaaristen kriisien parissa ja niiden ratkomisen – hyväksi. Ja tämähän on meille tuttu asia myös täältä valiokunnasta. Pidemmittä puhetta annan sinulle puheenvuoron. Täällä on joitakin jäseniä nyt paikalla. Noiser ja Vent ovat kahden suurimman poliittisen ryhmän koordinaattorit tässä ryhmässä, EPPn ja SDn, ja Väyrynenkin on vastaavassa tehtävässä omassa ryhmässään, mutta nyt ole hyvä. Suuret kiitokset, onpa mukava olla täällä. Minun työni on siis äh, YK hätäkoordinaattori äh, kaikkialle maailmaan toimitamme humanitaarista apua hätätilanteissa, katastrofitilanteissa YK ja kansalaisjärjestöjen yhteistyössä. Ja tiedätte, että isompaa tukia, merkittävämpää tukia humanitaarisella alalla maailmassa ei ole kuin kaikki te kaikki te yhdessä. Eli Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ovat humanitaarisen hätäavun suurin rahoittaja kaikkialla maailmassa. Ja haluan kiittää teitä ja teidän äänestäjiänne, teidän kaikkia EU-kansalaisia tästä tuesta. Ehkäpä voisin lyhyesti kuvailla arviotani siitä, minkälainen humanitaarinen järjestelmä on maailmassa, miten se toimii, ja puhun joistain suurimmista käynnissä olevista kriiseistä, ja ehkäpä myös siitä, minkälainen tulevaisuus voisi olla, ja Euroopan unionin rooli, ja tietenkin parlamentin ja teidän valiokuntanne rooli erityisemmin. Humanitaarinen järjestelmä on tehokkaampi kuin koskaan aiemmin. Humanitaariset järjestöt antavat apua kymmenille tuhansille ihmisille suoraan ja pelastavat kymmenien miljoonien ihmisten hengen todella joka vuosi. Olen ollut itse kentällä Syyriassa, Jemenissä, Somaliassa, Äh, Suurtajärvien alueella äh, rohingat, äh, jotka pakenivat Myönmarista, koptit, Somalia, puhuimme juuri Kongon demokraattisesta tasavallasta, Pausta-Sudanin, Etelä-Sudanin ja kaikkialle minne menenkään, niin kaikkialla näen tuhansia työntekijöitä tai kymmeniä tuhansia työntekijöitä, jotka edustavat tuhansia eri järjestöjä. He tekevät valtavaa, valtavasti työtä teidän tuellanne ja ilman tätä tukea miljoonat ihmiset menettäisivät henkensä. Järjestelmä on tehokas Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Nigeriassa, Jemeniassa, Jemenissä tai sitten Rohingojen tukeminen, Afganistan, Kongo, Ukraina, siis humanitaariset järjestöt tunnistavat avun tarpeen nyt nopeammin ja todella ensimmäiset paikalle tulevat avustajat saapuvat hyvin nopeasti. YK, UNICEF ja niin edelleen. Ja jokainen euro pyritään mitä pikimmin saamaan käyttöön käyttöön kärsimyksen ja hädän lievittämiseksi. Ja tässä onnistutaan paremmin kuin koskaan aiemmin. Tämä kaikki on totta, mutta ihan perustellusti ihmiset myös toteavat, että uusia tarpeita tulee joka vuosi ja, ja tarvitsemme yhä enemmän rahoitusta. Ihmiset kysyvät, miksi ja tämä on hyvä kysymys, koska tässä on tavallaan ristiriitaa. Viimeisten 4-50 vuoden ajan sata maata kaikkialla maailmassa on kehittynyt valtavasti taloudellisesti, inhimillisesti, on päästy nälänhädistä, lapsikuolleisuudesta, lapset saavat koulutusta, eliniän odote pitenee, mutta samalla 340 maata ennen kaikkea Afrikassa ja lähi eivät ole päässeet tälle kehityksen tasolle ja siellä humanitaarisen avun tarve on kaikkein suurimmillaan ja joissain maissa jopa eh, lisääntymään päin, kasvamaan päin. Viime vuonna ja tänä vuonna me YKssa olemme vedonneet ehm, määrärahojen lahjoitusten saamiseksi ja, ja tähän vetomukseen me on vastattu. Ja siitä huolimatta, että todella satamaata on viimeisten 4-50 vuoden aikana noussut kurjuudesta, niin on neljä viisi syytä sille, että meidän avun tarpeemme on lisääntynyt Lähinnä siksi, että ensinnäkin maailmassa on nyt miljardi ihmistä enemmän kuin oli vuonna 2005, ja useimmat näistä ihmisistä syntyvät maihin, joissa humanitaarisen avun tarvetta on. Toinen syy avun tarpeen lisääntymiselle on se, että järkyttävät hirvittävät konfliktit, erityisesti vuoden 2010 jälkeen, no niin, Syyrian lisäksi. Syyria on yksi syy sille, että tulimme Brysseliin, Ää, ei, mutta toinen syy on tietenkin se, että halusimme tavata teitä. Niin, Jemen, Irak, Af, koko Afrikka Afrikkaa, äh, terveydenalueen, siis äh, nämä konfliktit liittyvät äh, usein terrorismin ja ääriajattelun lisääntymiseen. Ja kolmas syy, oikeastaan suurin syy sille, että avun tarve on suurempi kuin aiemmin, on se, että humanitaarisen avun laatu on parantunut. Ensimmäinen työni 30 vuotta sitten oli pyrkiä lievittämään 1980-luvulla Etiopian nälänhätää ja tuolloin humanitaarinen apu oli ruokaa, vettä ja suojaa. Nyt pyrimme antamaan kattavamman avun. Haluamme, että lapset pääsevät kouluun, haluamme tarjota terveydenhuoltopalveluja, haluamme suojella ihmisiä, haluamme eh, heidän eh, kotimaidensa jälleenrakennusta. Ja on hyvä, että humanitaarinen apu ja hätäapu ovat kattavampia, eh, koska näin kaiken kaikkiaan kärsimystä voidaan lieventää. Niin on joko ähm, merkittäviä tapoja meidän entisestään vahvistaa humanitaarista apua. Ensinnäkin äh, se, miten humanitaariset kriisit rahoitetaan äh, tai vastaaminen niihin rahoitetaan. Nyt äh, usein käy niin, että Ähm, maailmankatseet äh, kohdistuvat äh, uuteen äh, kohteeseen, ihmiset ovat huolissaan, poliitikot haluavat vastata, antaa vastauksen, rahaa saadaan liikkeelle, järjestöt käynnistävät toimintansa ja tähän voi mennä aika pitkäkin aika. Useimmat kriiseistä, ovatpa ne sitten tulvia, tai kuivuutta tai maanjäristyksiä tai muita luonnonkatastrofeja. Me tiedämme, että ne tulevat toistumaan. Emme välttämättä tiedä, milloin seuraava maanjäristys tapahtuu. Emme välttämättä tiedä, milloin seuraava kuivuus iskee. Mutta me tiedämme, että nämä luonnonkatastrofit kuuluvat äh, äh, planeettamme. Ja meillä on äh, Äh, hätäjoukkoja, jotka ovat hyvin joustavia ja valmiit nopeasti toimimaan. Samoin sitten vakuutusjärjestelmät. Äh, ensimmäiset äh, viikkoni tässä työssä hoidin Karibian hirmumyrskyjen tuhoja ja joskus tukea saadaan paikalle todella nopeasti ihan päivissä nopeammin kuin koskaan aiemmin, ja tämä liittyy myös vakuutuksiin. Samoin sitten varhaisen varoituksen data ja indikaattorit, niin että rahaa voidaan esimerkiksi kuivuuden kohdatessa saada liikkeelle nopeammin. Joissain maissa kuivuus on jatkuva ongelma tai toistuva ongelma, emmekä joudu odottamaan tavanomaisten menettelyjemme viemään aikaa ennen kuin toimimme ja puutumme. Voimme, ennalta, voimme, voimme ennakoida ongelmia. Samoin voimme tehdä entistä enemmän humanitaarisen ja kehitysapun yhteen toiminnan puolesta. Ja tämä on kyllä hyvin tervetullut osa tekstiä, jonka päätöslauselmassa ne, joita viikkoja sitten hyväksyitte, kun tarkastelitte eri välineitä, humanitaarisen avun välineitä, kehitysavun välineitä. Minulla oli tilaisuus valmistautuessani tähän kokoukseen äh, tutustua tuohon päätöslauselmatekstiinne ja mekin katsomme, että maailman täytyy vastata näihin hätäuutoihin entistä nopeammin ja koordinoidummin. Ja esimerkiksi Somaliassa, jossa viimeisten 25 vuoden aikana olen viettänyt paljonkin aikaa, niin viime vuonna oli vaara ja perustettiin kattava alusta, jonka pohjalta kolme miljoonaa ihmistä sai taloudellista tukea, jotta etteivät nähneet nälkää. Samoin sitten Somalian kuivuudet. Me tiedämme, että kuivuus kalvaa maata ja me säilytämme tuon alustan toiminnassa niin, että ensi kerralla kun tilanne syntyy, ihmiset ovat valmiiksi rekisteröityjä järjestelmäämme ja voivat saada apua nopeammin, nopeammin kuin aiemmissa tilanteessa. Ja tällaisia järjestelmiä meillä on käytössä mm, aika monissa maissa ja miksei sitten voisi olla myös Somaliassa ja Jemenissä. Toinen esimerkki. Liian usein humanitaarisen avun järjestöt joutuvat äh, äh, käyttämään äh, rahaa ikään kuin siirtäen sitä taskusta toiseen, katastrofista toiseen. Olisi parempi hallinnoida tilannetta niin, että pysäytetään tilanteen heikkeneminen ennen kuin ollaan katastrofitilanteessa. Lähes koko työurani olen työskennellyt järjestöissä, jotka ovat pyrkineet antamaan niin kehitysapua kuin humanitaaristakin apua. Ja suhtaudun tähän asiaan hyvin, hyvin hyvin intohimoisesti. YK pääsihteeri Guterres on myös painottanut tätä yhteispeliä. Näin voimme toimia myös tehokkaammin ja kustannustehokkaammin ja oli hienoa havaita, että tekin olette päätöslauselmassanne puuttuneet juuri tähän. Tiedämme, että kaikinen euro, jonka humanitaarisen avun järjestö käyttää byrokratiaan, tarpeettomaan byrokratiaan, on pois vaikkapa sitten lasten rokotusohjelmasta. Ja meidän onkin oltava mahdollisimman tehokkaita työssämme. Ja olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti muistuttaa meitä tästä ja on sitoutunut tehokkuuteen. Ja me pyrimme todella tehostamaan toimintaamme entisestään. On koko joukko sitoumuksia, jotka pyrkivät tehokkuuden parantamiseen e- esimerkiksi useimmissa olosuhteissa. Käteisen rahan käyttö on tehokasta, haluamme lisätä käteisen rahan käyttöä. Ja e, hyvin usein e, keskipitkän aikavälin suunnittelu on huomattavasti kannattavampaa kuin nämä hätäinen asioiden paikkaaminen, joten kyllä tehokkuuden parantaminenkin on täysin mahdollista. Aloittaessani tässä toimessani sanoin kahdelle tuhannelle fantastiselle ihmiselle alaiselle, niin eh, jotka työskentelevät hyvin kovissa olosuhteissa ympäri maailmaa, vaikkapa Syyriassa, eh, alueilla, joita pommitetaan jatkuvasti, tai vaikkapa demokraattisessa tasavallassa konfliktin keskellä hyvin, hyvin vaikeissa olosuhteissa, taikka Somaliassa – he ovat hienoja, todella työhönsä sitoutuneita, innostuneita ihmisiä. Ja sanoin heille, että kun pääsen tässä, jos pääsen tässä työssäni tavoitteeseen, niin pyrin aikaan saamaan kolme asiaa. Ensinnäkin konfliktien sotaisat osa puolet ovat yksi merkittävä ongelman aiheuttaja Syyriassa muun muassa. Olemme nähneet, että kansainvälistä humanitaarista lakia ei kunnioiteta ja näin ihan pyritään iskemään vaikkapa siviilikohteisiin, kuten kouluihin tai sairaaloihin, ja keskeytetään ruoan jakelu ihmisille. Näitä ongelmia on ollut aiemminkin. Olin 1990-luvun alussa paljon työssä Balkanilla, Balkanin alueella ja ongelmia oli esimerkiksi tuolloin jo mm, Mladic ja Karadzic ja Milosevic sitten kuitenkin joutuivat vastuuseen Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Meidän on huolehdittava myös siitä, että vastuulliset saadaan vastuuseen työstään ja näin ollen meidän on kerättävä todisteita ja todisteen lausuntoja. Tilivelvollisuuden on toteuduttava. Ja sitten kun ajatellaan ruokakriisejä, minä uskon, että, että nälän äh, hädät voidaan välttää Nälkää on ihmiskunta tuntenut aina. Olen itse osittain irlantilainen ja pikkupoikana minulle kerrottiin 1840-luvun irlantilaisesta nälänhädästä. Ja näin on tapahtunut, tällaista on tapahtunut lähes kaikkialla maailmassa. Viimeisten 50 vuoden aikana nälästä on tullut huomattavasti harvinaisempi ja vähemmän tappava, ja me voimme itse asiassa huolehtia sitä, että kukaan ei enää maailmassa joudu näkemään nälkää. Tämä on merkittävä tavoite. Ja kolmas asia, jossa haluaisin myös enemmän tai parempia saavutuksia on kodestaan siirtymään joutuneiden ihmisten tilanne, erityisesti nyt pakolaiset, kuten Syyrian kriisi, mutta näitä mm, vaikkapa sisäisesti siirtymään joutuneita on hyvin paljon kun ihmiset todella oman maan sisällä mm, siirtyvät, niin, niin tulisi huolehtia siitä, että he pääsevät palaamaan mahdollisimman pian. on löydettävä nopeita ratkaisuja sen sijaan, että ihmiset jätetään nämä leireille, joissa elinolosuhteet eivät ole mitenkään hyväksyttävät. Heidät täytyy siirtää sieltä johonkin muualle. Ja kun olen puhunut ihmisten kanssa, jotka ovat joutuneet pakenemaan konflikteja, niin he ovat sanoneet, että he haluavat olla missä tahansa muualla paitsi leireillä. He haluavat mahdollisuuden ja tilaisuuden jälleen rakentaa elämänsä edes jossain. Ja tästä syystä YK tänä vuonna on ajamassa uutta politiikkaa, jossa pakolaisongelma ja maahanmuuttokysymykset pyritään yhdistämään toisiinsa. Toivon todella, että voimme hoitaa tätä asiaa entistä paremmin. Toivon, että ne muutama vuosi, mitä minulla on uraani jäljellä, voin käyttää tämän asian parantamiseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä voin tässä lopuksi vielä toistaa pääviestini. Eli teidän tukenne meille on aivan keskeisen tärkeää ja minä toivon, että te te todella tiedätte ja ymmärrätte, kuinka paljon te autatte ihmisiä kaikkialla maailmassa. Kiitos paljon. Uh, no- Kiitos paljon sitä, että olet paitsi katsauksen toimintaan, niin myöskin otitte esiin tulevasta työstä asioita. Haluatteko käyttää puheenvuoroja? Bogdan, Norbert, Bogdan, ole hyvä. I will, I mean... Kiitos. No, tässä on helppo puhua, koska olen samaa mieltä näiden asioiden tärkeydestä ja herra Loukokin mielipiteistä ja ajatuksista sen suhteen, miten voimme todella saada aikaan muutoksia ja sitä, miten toimenpiteiden tehokkuutta voidaan parantaa. Elintarviketurvallisuuden ja ravitsemuksen tilanteesta kriisialueella. Olemme saaneet raportin ja voidaan todeta, että asiassa on tapahtunut edistystä, mutta parantamisen varaa on vielä. Minä kysyisin siitä, mitä mieltä olet tietojen keräämisestä. Siellähän on tekeillä nyt uudistuksia, miten voidaan paremmalla tietojen keräämisellä parantaa eri maiden tilannetta digitaalisen agendan yhteydessä. Niin, todellakin Somalian yhteydessä viittasit tähän, eli miten tietojen kerääminen ja digitalisoituminen voivat auttaa asiaa. Norbert, haluatko kysyä jotain? Kiitos paljon tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta, joka perustuu hyvin pitkään kokemukseen. Ja meidän on tärkeää todella kuunnella tarkalla korvalla. Alussa kerroitte paljon myönteisistä asioista, tehokkuus on parantunut ja parannuksia ylipäänsä on tapahtunut paljon. Mainitsitte myös kuitenkin, että on edelleen tarpeen ohjata paljon varoja näiden ongelmien ratkaisemiseen. Nähdäkseni meidän on täällä Euroopan parlamentissa tehtävä osamme siten, että puolustamme humanitaarisen avun budjettia, sillä sitä vastaan säännönmukaisesti hyökätään tai näitä varoja käytetään jollakin tavalla väärin kehityspolitiikan saralla siten, että niitä ohjataan toisiin tehtäviin kuin humanitaariseen apuun. Humanitaarista apua ei pidä, ja sen varoja ei pidä siirtää minnekään muualle, vaan sille pitää olla riittävät varat. Toisaalta meidän pitää olla ylpeitä siitä, että voimme yhä sanoa olevamme suurin lahjoittaja. Tehokkuus on todellakin parantunut varojen käytössä ja nyt katamme. Nyt meidän pitää tutkia sitä, miten voimme päivittäisten tarpeiden täyttämisen lisäksi ryhtyä miettimään sitä, miten erityisesti sisäisesti siirtymään joutuneiden ja pakolaisten tulevaisuuden näkymiä voidaan turvata. Olen samaa mieltä Bogdanin kanssakin siitä, että yhteisön pitää, kansainvälisen yhteisön täytyy olla hyvin tiukkana siitä, että Esimerkiksi Serbian kaltaisissa tapauksissa meidän täytyy varmistaa se, että tehokkuutta myös valvotaan ja siihen liittyvistä asioista joudutaan vastuuseen. Myös kansalaiset odottavat meiltä tätä. Viime viikolla Ranskan presidentti Macron vieraili Euroopan parlamentissa ja hän esitteli sellaisen mielestäni oikein hyvän idean, että meidän pitäisi antaa enemmän varoja yhteisöille, kun pyrimme ratkaisemaan pakolaisongelmia. Mehän tiedämme, että EU:ssa puuttuu tarvittavaa solidaarisuutta. Jos ajatellaan esimerkiksi yksittäisiä maita, Unkaria, Puolaa tai Slovakiaa esimerkiksi, meidän pitäisikin sijoittaa varoja yhteisöihin ja paikallisiin toimijoihin, jotka voisivat auttaa ongelmien ratkaisemisessa. Ei pitäisi niinkään rankaista muita, vaan auttaa niitä, jotka haluavat tehdä jotain asioiden hyväksi. Lopuksi kysyisin sitten Kiinan ja Yhdysvaltain ja Venäjän Intian kaltaisten maiden kehityksestä humanitaarisen avun osa-alueella. Minullakin olisi kysymyksiä, mutta tässä tuli jo parilta kollegalta useita kysymyksiä, eli ehkä voisit vastata niihin, niin minä estän omat kysymykseni sen jälkeen. Ähm. No, suuret kiitokset. Todella tärkeitä, hyviä kysymyksiä. Ventan kysymykseen voisin sanoa, että eh, digitalisaatio todella tarjoaa kyllä nyt eh, erinomaisia mahdollisuuksia humanitaariselle hätäavulle. Kaksi esimerkkiä tästä. Ensinnäkin, miten eh, dataa voidaan käyttää, että voidaan ennakoida tulevia ongelmia, jotta niihin voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – enkä puhu vain kärsimyksen lieventämisestä, vaan tulee myös huomattavasti halvemmaksi ratkaista ongelmat ennen kuin ne ää, laajenevat ja tulevat vaikeammaksi käsitellä. Meillä on uusia tapoja käyttää dataa mm, varhaisen toiminnan aikaansaamiseksi. Yhdysvalloissa, kun kansanterveysviranomaiset tarkastelevat tilannetta, näkymiä vaikkapa tulevan flunssa-aallon suhteen, niin he eivät tarkastele yksinomaan sitä, moni käy lääkärillä tai apteekissa ostamassa flunssalääkkeitä. Ei, vaan he tarkastelevat, kuinka monet ihmiset tekevät tietokoneillaan hakuja flunssanoireista. Ja sitten tämän ja epidemian syntymisen välillä on kyllä hyvin selkeä korrelaatio. Joten big data lähestymistapaa, sitä voidaan käyttää myös humanitaarisessa avussa. Yhtenä esimerkkinä Somalia viime vuoden alkupuolella ihmiset, ihmisten kännyköiden datan käyttö väheni, koska heillä alkoi olla yhä vähemmän ja vähemmän taloudellisia resursseja. Ja tämä osoitti myös, että, että pian vuorossa olisi voinut olla nälkä. Tämä yhtenä esimerkkinä. Toinen esimerkki, mobiilirahan käyttö ja lohkoketjun käyttö ongelmien tarkastelussa. Somaliassa 2011 250 tuhatta ihmistä kuoli nälkään, koska Al-Jabaa esti avun pääsyn maan osiin, jotka se itse piti vallassaan. Eli mobiilirahan liikkumisen estäminen on vaikeampaa kuin vaikkapa YK avun paikalle pääsyn estäminen, ihan fyysisen avun. Ja jos ajatellaan vaikkapa järjestelmää, jossa käytetään tekstiviestejä avun perille saamiseksi, niin me, me pyrimme saamaan aikaan äh, tai pyrimme saamaan avun perille tavoilla, joita meillä ei ollut käytettävissämme aiemmin. Minä voisin puhua tästä vaikka kuinka pitkään, äh, suhtaudun asiaan todella intohimoisesti, mutta kyllä me usko, minä uskon, että juuri digitalisaation kautta voidaan todella uudistaa myös humanitaarista apua ja sen perille pääsyä. Sitten Noiserin kysymykset asiat, jotka te nostatte esiin, ovat juuri niitä asioita, joita komission tyliä Niides ja komission pääosasto ja myös EKOn kollegat ovat nostaneet esiin keskusteluissa. Ja minä toivon, että Euroopan parlamentin jäsenet tunnistavat Ekon roolin. Eko on yksi merkittävimpiä humanitaarisen avun ja kaikkialla maailmassa toivon, että, että ymmärrätte sen roolin merkityksen ja Toivon, että ymmärrätte, kuinka hieno toimija teillä tässä on EUn puolesta. Olen ihan samaa mieltä kanssanne tilivelvollisuudesta, kyllä. Itse asiassa humanitaarinen toiminta on hyvin halpa tapa pelastaa ihmishenkiä humanitaariseen kriisiin joutuneen ihmisen pelastaminen tai hengissä pitäminen vaikkapa vuoden ajan maksaa noin 70 senttiä päivässä. Eli tämä on hyvin halpa tapa pelastaa ihmishenkiä. Ja niin kuin aiemmin sanoin, nämä avustusjärjestöt käyttävät kyllä määrärahansa hyvin. Minä olen itse asiassa tilintarkastaja koulutukselta, niin olen myös taloustiedettä opiskellut ja Pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että apu pääsee perille. Raha ei koskaan ole tarpeeksi ja jos emme hallinnoi ja käytä avustusrahoja hyvin, niin sitten epäonnistumme tehtävässämme suojella mahdollisimman monia ihmisiä. Tärkeää on myös se, että laajennamme tätä taakan kantajajoukkoa. Kaksi kolmasosaa avustajia, jota saamme, tulee viideltä suurimmalta lahjoittajalta. Ja tätä lahjoittajien määrää tulisi, tai joukkoa tulisi laajentaa. Olen haastatellut, tai olen keskustellut Yhdistyneen Arabiemiirikuntien sekä Saudi-Arabian kanssa ja onnistuimme saamaan Jemenille merkittävää apua vetomuksemme kautta. Ja tämä raha maksettiin kerralla. Se on nyt kaikki YK tilillä. Ja tarvitaan lisää esimerkkejä siitä, että saamme todella laajennettua lahjoittajien joukkoa, koska kyllä mahdollisia lahjoittajia on. Ja toivon, että tässäkin edistystä aikaa saamme tulevina vuosina, koska se on kaikkien edun mukaista. On kaikkien edun mukaista huolehtia näistä ongelmista. Sitten toinen seikka, jonka halusin vielä nostaa esiin vastataessani teille, on Mm, parempi kaikille, missä tahansa maailmassa asuvatkaan, että ongelmat korjataan niiden syntypaikassa eikä päästetä niitä leviämään. Kaikki muistamme 2015, kun miljoona ihmistä käveli Eurooppaan ennen kaikkea Syyriasta. Ja tämä johtui osittain siitä, että 2014 eh, eh, kerätty apu ei päässyt perille tai, tai ei onnistunut, sitä ei onnistuttu kohdistamaan todellisille avun tarvitsijoille niin kuin oli vielä onnistuttu 2012 ja 2013. Ja Brysselin lahjoittajien konferenssissa on kyllä äärimmäisen tärkeää nyt saada kerättyä kylliksi varoja myös Jordania, Libanon ja Turkkia varten, jotka tällä hetkellä isännöivät hyvin suurta pakolaisjoukkoa niin, että ne voivat huolehtia näistä pakolaisista ja että säilytämme vakauden ennen kaikkea Jordaniassa, joka on kantanut valtavan taakan viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Ongelmat on paras hoitaa syntysijoillaan, eikä sitten päästä niitä leviämään hyvin moniin muihin paikkoihin. Kiitos. Well, maybe in terms of my question. No ehkä Aloitan tästä kysymykseni. Norbert ja minä kävimme syyskuussa 2015 Turkissa pakolaisleireissä ja silloinhan tuo ongelma räjähti suorastaan noihin aikoihin. Eniten tai parhaiten kuitenkin muistan turkkilaisten viranomaisten vihan ja kiukun siitä, että heidät jätettiin keskenään hoitamaan tätä asiaa ja sitten puhuttiin tästä poliittisesta vastuusta ja siitä, että pitäisi muistaa myöskin se, mitä tapahtuu, jos vastuuta ei kanneta. Meillä on komission kyselytunti huomenna ja yksi kollegani aikoo kysyä komissiolta tämän viikkoisen syrjäkonferenssin tiimoilta siitä rahoituksesta, joka 2014 vuonna luvattiin Syyrian kysymykseen ja siitä nyt ilmeisesti tuollaiset 14 prosenttia on todellakin toteutunut 6 miljardia neljä, neljän vuoden aikavälillä ja sitten vain pieni osa noista lainasitoumuksistakin on vain toteutuneet. Eli ihmiset ja valtiot lupaavat rahaa, mutta niitä ei sitten todella anneta. Toinen asia, jonka halusin ottaa esiin, on se, että olen todella mielissäni siitä, mitä totesit kansainvälisestä humanitaarista oikeudesta ja siitä, että mitenkä sota-alueellakin pitäisi noudattaa näitä kansainvälisiä sitoumuksia. Tapasin kaksi jesidimiestä, jotka olivat Irakissa olleet taistelutoimissa ja toinen heistä parlamentin täysistunnossa mainitsi hyväksikäyttäjänsä nimen ja tämä henkilö oli toiminut hänen paikkakuntansa sairaalassa. Ja kansainvälisen yhteisön pitäisi puuttua tämän tyyppiseen hyväksikäyttöön vakavasti ja ihmisten pitäisi ymmärtää tämän tyyppisten tekojen seuraukset. Valtioiden välisessä toiminnassa tietysti ongelmatkin koskevat valtioita, eivätkä mitään pienempiä aseellisia ryhmiä, toisin kuin toisenlaisissa selkkauksissa. Mutta nyt nythän me parhaillaan suunnittelemme tulevia toimia EUlle komissio julkaisee, julkistaa toukokuussa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksensä 2020-2027 kaudelle ja siellä me aiomme ehdottaa myös nälänhädän torjuntaan liittyviä toimia tai toivomme, että niitä näkyisi siellä. Mutta kysyisin nyt sinulta, että jos sinä haluaisit ehdottaa muutoksia kehitysyhteistyövälineisiin, niin millaisia muutoksia tekisit? Ja sitten kysyisin sisäisesti siirtymään joutuneista ja etenkin naapurimaissa majailevista pakolaisista, minkälaisia, mitä voisimme oppia niistä maista, joihin on siirtynyt suuria määriä pakolaisia lähialueilta Olemme menossa lähiviikkoina Ugandaan matkalle ja siellä aiomme tutustua siihen, miten ihmisiä autetaan palaamaan normaaliin elämään pakolaisleireissä ja myös muissa paikoissa olemme esimerkiksi Turkissa nähneet hyviä esimerkkejä tästä ja leireissä on ollut kaikenlaisia maksujärjestelmiä esimerkiksi käteiskorttia, joilla voidaan maksaa ruokaostoksia ja sitten voidaan laittaa omaa ruokaa ja tämän tällaista. Ja tämä kaikki auttaa ihmisiä elämään normaalia arkea tai perhe-elämää näissäkin olosuhteissa. Mutta siinä oli aika monta kysymystä, mutta nyt ilmeisesti myös kollega Schaffhauser haluaa kysyä jotakin. Oui, madame la présidente, excusez-moi. Niin, kiitos rouva puheenjohtaja. Meillä oli AFET-valiokunnan kokous ja minä käytin puheenvuoron Libyasta. En voinut olla samaan aikaa täällä AFET-valiokunnan kanssa, jossa olin varajäsenenä. Mutta minun avustajani teki selkoa keskustelusta. Minulla olisi kysymys, tai en usko, että humanitaarisen avun järjestelmä on kovin tehokas. Kerron tämän kokemuksen äänellä. Minä puhun yleensä järjestelmästä, en tästä tietystä erityisjärjestelmästä jossain, koska me usein korostamme sitä aika järjestelmällisesti, kuinka on lähdetty purkamaan valtioita tai valtiot ovat itse hajonneet. Näin on tapahtunut jo Libyan, Libyan kohdalla. Syyrialle käy samoin, jos, me, jos Venäjä ei onnistu Assadia pelastamaan mutta myöhemmin on erittäin vaikeaa te- myöntää minkälaista tehokasta kehitysapua. Meillä on ei hallitusten alaisia järjestöjä, jotka toimivat maaperällä, mutta mikä nyt on aivan varmaa, kysymykseni liittyy tähän tiettyyn varmuuteen kun käy läpi näitä ei-hallitusten alaisia järjestöjä, me, meillä on loistava tulevaisuus edessämme, kun ajattelemme apua ja avun jatkomista. Ainut tapa, tai minä en tiedä kokemuksesta mitään muuta tapaa harjoittaa kehitysyhteistyötä. Valtio ottaa vastuukseen kehityksensä. Tämä on nähty ja koettu kaikissa valtioissa, kaikissa maissa. Ei ole koskaan nähty, että joku hal- ei-hallituksen alainen järjestö voisi auttaa maata jälleen rakentumaan tai kehittämään itse itseään. Kun me voimme auttaa ja kun me olemme auttaneet näitä järjestöjä toimittamaan hätäapua, niin silloin me olemme hyvin pahassa, vähän kierroutuneessa järjestelmässä sisässä. Te puututte asioiden kulkuun, te toimitte yhä enemmän enemmän seuraavina vuosina aina siihen asti, että budjettia ei enää ole. Ja näin on käynyt lähes kaikkialla. Miten te hahmottelette tai miten te eh, eh, haluaisitte päästä pois tästä pahasta kierteestä. En minä tässä kritisoi teidän toimianne tai teidän ammattianne, enkä analysoi teidän tekemisiänne, mutta miten me pääsen pois tästä noidankehästä? Meihin vedotaan, että auttaisimme, meihin vedotaan yhä useammin ja yhä enemmän, ja mikä nyt on varmaa, että eivät nämä kyseiset ei-hallitustenalaiset järjestöt voisivat olla sokkelina kehitykselle pitkällä aikavälillä. Miten tästä noidankehästä päästään pois? Miten me lähdemme uudelleen rakentamaan valtioita? Miten päästä pois tästä? kierteestä? Tämä on keskeinen kysymys, josta haluaisin kuulla jotakin teiltä vastauksena. Kiitos. Tässä tuli aika paljon kysymyksiä siis vastattavaksi. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ehkä voisin aloittaa kysymyksestä tänne Syyriasta. No, minä en tiedä, miten äh, maailma vastaa tänä vuonna vetoomuksemme. Me haemme kolmea ja puolta miljardia dollaria, jotta voimme vastata 13 miljoonan syyrialaisen tarpeeseen, humanitaarisen tarpeeseen maan sisällä. Ja sitten 4,5 miljardia dollaria äh, pakolaisia varten, jotka ovat siis jo poistuneet maasta. Keskiviikko lounasaikaan äh, osaan vastata kysymykseen ja tietenkin sitten julkaisemme tiedon lehdistössä ja niin edelleen. Mutta niin kuin sanoin, olisi hyvä mielestäni maailman vastata tähän vetomukseen avokätisesti, sillä 2015 tässä ei oikein onnistuttu ja tiedämme kuinka sitten kävi, mitä tapahtui. Ajatellaan Euroopan unionin toimielimiä, mitä ne voisivat tehdä vastatakseen entistä paremmin tavoitteeseen nälän torjumiseksi ja elintarviketurvallisuuden parantamiseksi, niin tässä kehitysasioita suunnitellessa tulisi katsoa mahdollisimman kauas ja monet asiat, joita AKT-ohjelmistonne liittyy, kun teillä on monivuotinen toimintasuunnitelma, niin nämä esimerkit ovat oikein hyviä ja muut voisivat myös seurata tässä. Eli se, että meillä on mahdollisimman pitkän aikavälin suunnitelma ja ajatellaan 3 ja kymmentä maata, jotka eivät ole päässeet sille kehitysasteelle, mille nämä sata muutamata ovat nousseet, niin jotkut maat, joissa esimerkiksi kärsitään usein kuivuudesta. Kuivuudet tulevat lisääntymään ilmastonmuutoksen vuoksi ja siksi meidän täytyy pyrkiä nopeuttamaan niiden kehitystä, mutta samalla rakentaa turvaverkkoja, jotka saadaan nopeasti käyttöön käyttöön ja tehokkaasti käyttöön, kun vaikkapa seuraava kuivuuskausi iskee. Joten näin voimme entistä paremmin vastata vaikkapa kuivuuteen taipuvaisilla alueilla tuleviin ja esiin nouseviin ongelmiin. Muita ratkaisuja nälän torjumiseen ovat rauha ja turvallisuus, poliittiset järjestelmät, jotka kantavat vastuuta kansalaisten tarpeista ja kehitys. Eli ei ole mitään keinoa päästä nälästä, jos nämä asiat eivät toteudu. Kun katsotaan niitä satamaata, jotka ovat nousseet seuraavalle kehitysasteelle viime vuosikymmeninä, niin juuri näistä asioista on huolehdittu ennen kaikkea. Ja sitten kun puhutaan näistä esimerkkeistä, jotka nousivat esiin esimerkiksi Uganda, pakolaispolitiikka ja se, että että eh, ihmiset, jotka ovat paineet naapurimaista, voivat myös saada maata ja mahdollisuuden elättää itseään. Heitä ei vain laiteta pakolaisleireille, joissa he ehkä saavat ruokaa, mutta jossa heillä ei ole mahdollisuutta huolehtia omasta eh, elämästään, niin kun he saavat oman elinkeinomahdollisuuden, niin tilanne on huomattavasti toisenlainen. Tosiaan eh, tällä kertaa olen täällä Syyriaa varten ja viime, toissa vuonna pyrimme tukemaan tämä esimerkkinä Jordania siinä, että kaikki jordanialaiset lapset ja Jordanissa olevat lapset pääsisivät kouluun ja pyrimme huolehtimaan siitä, että Jordanissa olevat syyrialaiset pääsisivät työhön. Tällöin helpotimme esimerkiksi tuontia maasta EU-markkinoille. Eli näin näitä pakolaiskriisejä voidaan paremmin ratkaista kuin pitämällä ihmiset leireissä. Ja 2016 kokemukset olivat hyvin myönteisiä ja vastaavaa yritetään myös Libanonissa ja Etiopiassakin. Sitten viimeinen kysymys, joka minulle esitettiin, niin kuin aiemmin jo sanoin, olen työskennellyt yli 30 vuoden ajan näiden asioiden parissa ja minä katson, että humanitaarinen järjestelmä on tehokas ja se vuosittain pelastaa kymmeniä miljoonia ihmishenkiä ja saavuttaa nykyään yhä useammat ihmiset. Eikä kukaan varmaankaan väitä, että maailma olisi parempi paikka, jos humanitaarista apua ei annettaisi. Ei kukaan halua, että valtavat ihmisjoukot menettävät henkensä. Tietenkin valtioiden täytyy luoda sellaiset olosuhteet, joissa kansalaiset voivat kukoistaa ja, ja elää ihmisarvoista elämää, jossa tarpeet täytetään, mutta joskus valtiot eivät halua näin toimia ja siksi YK ja päätöslauselmaa, jonka pohjalta luotiin minun virkani vuonna 1991, niin YK katsoo, että on tilanteita, joissa jos valtio ei ole valmis huolehtimaan kansalaisistaan, niin sitten kansainvälisen yhteisön on humanitaarisen avun kautta heistä huolehdittava. Usein kansalaisjärjestöt tekevät valtavan hienoa työtä siellä kentällä Äh, humanitaarisen avun aikaansaamiseksi. Ja monet äh, kansalliset äh, kansalaisjärjestöt, jotka tuntevat paikalliset tavat ja tilanteet, ovat niitä kaikkein tehokkaimpia toimijoita kentällä. Monissa kehitysmaissa kansalaisjärjestöt tarjoavat myös muita tärkeitä palveluja ja pitävät myös äh, valtiota ja valtiojärjestelmää ja hallintoa äh, tilivelvollisena. Äh, kansalaisyhteiskunta on tässä tilivelvollisuuden penämisessä äärimmäisen tärkeä taho. Ajatellaan eri palveluntarjoajia, lobbausryhmiä, ne ovat tärkeitä politiikalle ja kansalaisjärjestöt eivät voi korvata valtion roolia, mutta kaikissa kehittyneissä valtioissa, jos tapahtuu kriisejä, niin kyllä kansalaisjärjestöjen rooli voi olla äärimmäisen keskeinen. Kiitos. Okay, well I think, um, yeah, we... Kiitos. Toinen asia, mistä olemme puhuneet, on tämä kansalaisyhteiskunnan kutistuva tila. Ja, ja monet ihmiset sanovatkin, että heidän tehtävänsä tuolla kentällä on saada vallanpitäjät tuntemaan olonsa epämukaviksi ja tätä tehtävää mekin sitten osaltamme kotamme hoitaa. Kiitos paljon Mark, että tulit tänne tänään kanssamme keskustelemaan ja kuulimme ajatuksiasi. Ja niistä on varmasti hyötyä, kun suunnittelemme tulevia ohjelmia. Jos sinulla on mitään ajatuksia humanitaarisen avun uudistamismahdollisuuksista, niin kerro meille ihmeessä. Me olemme samaa mieltä komission jäsenen kanssa siitä, kuinka tärkeä rooli koulutuksella on pakolaisten keskuudessa. Ja toivon, että saatte kerättyä paljon rahaa pakolaisten auttamiseksi tässä lähipäivinä. Kiitos paljon vielä kerran. Okay, thank you colleagues. Um... Kiitos kollegat tästä keskustelusta. Sitten siirrymme kohta seitsemän esityslistalla. Siinä on kyse talousarviosta. Ja mehän äsken jo käsittelemme hiukan tuota humanitaarisen avun budjettia ja sen ylläpitämistä. Ja olen hyvin mielis, mieli, mielissäni, että meillä on nyt täällä eh, kollega Daniele Viotti talousarviovaliokunnasta. Hän on komission pääluokasta vastaava yleisesittelijä ensi vuoden talousarviossa. Ja olen pahoillani, että joudut hieman odottamaan täällä, mutta meillä oli täällä YK on korkea-arvoinen apulaispääsihteeri, kehitysyhteistyöstä vastaava henkilö, joten hänen kanssaan keskustelu hieman venähti. Mutta ole hyvä, esittele nyt tämä budjettiasia. So, Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Tässä te annatte minulle erittäin tärkeän vastuualueen, kun te kysytte, onko minulla hyviä uutisia kerrottavana teille. En ole ihan varma, voinko teille nyt kertoa hyvistä uutisista. Kiitos vieravaraisuudestanne. Uskoakseni tämä keskustelu tulee olemaan erittäin hyödyllinen. Haluaisin puhua teille nyt vähän työmenetelmistä budjetin yleisesittelijänä ensi vuodelle minun näkemykseni on seuraava. Minä toivon, että voisin saada osallistumaan mahdollisimman monet ihmiset mukaan tähän työhön. Toivon, että kaikki voisivat myötä vaikuttaa töihin, työhön, joita me olemme aloittaneet jo yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Tänä iltapäivänä me olemme just juuri, juuri aloittaneet työskentelyt ja kertoisin teille nyt teille asioista, jotka kiinnostavat erityisesti tätä valiokuntaa ja mitä suuria linjauksia me hahmottelimme jo maaliskuussa. Nämä ovat ensi vuoden budjetin keskeiset linjaukset. Totta kai minä keskityn enimmäkseen maahanmuuttoliikkeeseen, pakolaiskysymykseen ja turvapaikkakysymyksiin. Me tutkimme myös menopuolta, miten ne liittyvät eri kriisien hallinnointiin. Olen vakuuttunut, että komissio tulee myös pyytämään lisäbudjettia humanitaariseen apuun. Aina säätämme Turkin palkolaistilannetta, erityisen tärkeä aihe. Ja siirrymme sitten seuraavaan osioon, missä on kyse Turkin auttamisesta, miten voidaan hoitaa tätä kysymystä, kun on kyse Turkille myönnetystä fasiliteetista neuvoston kanssa kolmesta miljardista ja miten asiat ovat järjestyneet komissiossa. Me olemme samaa mieltä. Komissio on ehdottanut, että edetään samalla tavalla kuin ensimmäisen osion kanssa. Eli yksi osa EUsta ja kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista. Ei tästä ole vielä päästy täydelliseen sopuun neuvostossa, mutta saamiemme tietojen mukaan syy siihen tai peruste siihen on se, että on tietty joukko maita, jotka toivoisivat, että tämä kolme miljardia rahoitettaisiin yksinomaan EU-budjetista. Totta kai, eihän tämä nyt ole meidän kantamme. Me ole valmiita sitä hyväksymään. Jäsenvaltioiden pitää kantaa oma vastuunsa, kun on kyse Turkille myönnetyistä fasiliteeteista totta kai meidän täytyy sitten myös muistaa ajatella tuomista, huomista ja ylihuomista syyria joka pidetään Brysselissä. Per 2017 eh, abbiamo, abbiamo... EU on varannut yli miljardia vuodelle, oli varannut yli miljardia vuodelle 2017 ja 560 miljoonaa tullaan käyttämään vuodelle vuosi 2019 ja 2020. Ja nämä varat on ennakoitu jo eu budjettiin. Mitä tulee EU-hun, Euroopan parlamenttiin tärkein kohta on seuraava. Meillä on YK-virasto UNBRA, joka käsittelee Palestiinan pakolaisia etupäässä, mutta tämä virasto on keskustelun alla tulevina viikkoina, koska meidän tulee hyvin tajuta, miten me aiomme hallinnoida ja hoitaa yhdistyneiden pää, YK, Yhdysvaltojen päätöstä, ettei se osallistu UNRWAn toimintaan. Meidän täytyy jotenkin paikata tämä rahoitusaukko. Me keskustelemme UNRAN edustajien kanssa, jotta voisimme te- tietää, miten ja missä kohtaa parlamentti voi sitoutua tähän. Sitten muutama kommentti. Ensimmäinen, joka liittyy humanitaarisen avun menoihin, kun puhutaan maksusitoumusta ja maksumäärärahoista. Toistan sen vielä. Tämä tulee olemaan yksi meidän keskeisimmistä prioriteeteistamme. Tarpeet kasvavat suuressa määrin. Pakolaiskriisi on edessä. Meillä on yhä enemmän haasteita edessämme ja viittaan tässä aivan erityisesti kaikkiin sotilaallisiin konflikteihin Syyriassa, Ukrainassa, Afganistanissa, Libyassa, Ruandassa, Chadissa, Afrikan sarvessa tai vain muutamia mainitakseni. Minä haluaisin myös viitata siihen tosiasiaan, että monet luonnonkatastrofit ovat tulleet useimmin esittyviksi johtuen ilmastonmuutoksesta. Ja sitten yksi viimeinen kommentti, jonka haluan ehdottomasti mainita. Se on tietyllä tapaa lohdutus, joka vahvistaa kehitysyhteistyökunnan kannanottoa. Meillä on hyvät välineet kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun. Ja kaikki näillä, kaikilla, kaikkia näitä työkaluja on käytetty hyvin. Se on erittäin loistava asia ja kyllä meille, se antaa meille hyvää liikkumavaraa neuvottelun kanssa, neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kiitos paljon. Meidän esittelijämme Arne Litsa ei ole täällä, mutta ymmärtääkseni Norbert puhuu hänen nimissään. Ah, kyllä vain, mutta uskoisin, että Rybik on kyllä meidän vastuumiehemme tässä, mutta kyllä minäkin voin puhua. Oh, yes, Anna, okay. Ei, kyllä se on Arne. I have, I have some speaking points. No minulla on muutama juttu täältä, ihan sama onko siinä nyt valmistelijan tai varjon kommentit. Me voin esittää joka tapauksessa ne. Kiitos Danieli paljon näistä talousarviovaliokunnan näkemyksistä. Meillä on joitakin asioita, jotka haluaisin ottaa esille talousarviosta 2019 ja otamme ne mukaan myöskin lausuntoomme. Yleensä ottaen talousarviossa on otettava huomioon kestävän kehityksen tavoitteet, sen on oltava niiden mukainen ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että köyhyyden torjuminen, koulutukseen panostaminen, naisten voimaannuttaminen ja tyttöjen asema, terveys ja ilmastonmuutos on otettava huomioon. Vähimmillään pidämme kiinni siitä, että DCI-välineen rahoitus säilyy ennallaan. Ja tärkeä seikka tässä on, että DCI-varoja ei, ei ohjata turvallisuuteen ja rauhaan, kuten kolmikantaneuvotteluissa sovittiin tämän välineen osalta. Meidän täytyy pitää painopiste muuttoliikkeessä ja varmistaa, ettei vuoden 2019 maksuihin tule leikkauksia. Haluamme myös taata humanitaarisen avun, riittävän rahoituksen. Ja vetoamme sen puolesta, että humanitaarisen apun ja kriisien hallintaan sidotaan lisää varoja. Ilmastonmuutos on, ja sen vaikutukset ovat pahentuneet selvästi. Ja myöskin YK on vaatinut ilmastotoimia ja mekin vetoamme ilmastodiplomatian puolesta – ja vaadimme, että budjettikohdassa neljä otetaan tämä vastaavasti huomioon. Kiitos ja sitten Heidi Hautala. Kiitos paljon vaikka keskustelu nyt käydäänkin ilman asiakirjaa, koska kyse on vuoden 2011 talousarviosta käytävästä ensimmäisestä keskustelusta, niin korostaisin viimeaikaisia huolenaiheita, jotka nousivat esiin, kun näiden rahastojen keski- tai puolivälin arviosta puhuttiin Puhuttiin myös yksityisen sektorin osallistumisesta ja maahanmuutosta. Kyse oli muun muassa koulutuksesta, terveydenhuollosta. Ja täytyy ottaa huomioon se, että edelleen tarvitaan vahvoja toimia, mitä tulee tähän ihminen kehityskokonaisuuteen. Ja kun puhutaan yhteisestä yleisöllisistä kysymyksistä, niin rahoituksen on oltava kyllin hyvällä tasolla. Lisäksi haluaisin ilmaista todella vahvan tukeni kansalaisjärjestöjen tukemiselle kehitysalalla ja samoin paikallisviranomaisten tukemiselle kehitysalalla ja tietenkin sitten humanitaarisen avun rahoituksen on oltava oikealla tasolla, kun otetaan huomioon kuinka monia kriisiä, meillä on Syyria, Etelä-Sudan, Äh, Kongon demokraattinen tasavalta, Ukraina ja niin edelleen. Kiitos. Kiitos paljon. Bogdan, ole hyvä nyt. a member of budget committee. Kiitos äh, budjettivaliokunnankin jäsenenä. Olen äh, kovasti tätä työtä tehnyt ja kyse on todella siis vastuunkannosta, erityisesti DCI tai humanitaarinen puoli. Meidän ryhmämme tukee tätä kantaa ja olen tietenkin myös samaa mieltä Äh, näistä, no niin, Paulon, äh, Paulon meidän asiantuntijamme äh, budjettiasioissa ja tietenkin ylipäätään koko tämä talousulottuvuus kehittyvät maat, niin tuen tätä kantaa. Ja nyt meidän on oltava vastuullisia koko talousarvion suhteen. Thank you very much. I don't see any other... Kiitos paljon. Ilmeisesti muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, mutta minulla oli se yksi kysymys. Se liittyy samoihin teemoihin, mistä Arne Liits ja Heidi Hautalakin täällä mainitsivat, nimittäin ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset, kun tuolla Pariisin ilmastokokouksessa pyydettiin rahoitussitoumuksia ja nyt olisi sitten aika mm maksaa, niin eh, taitaa olla niin, että Michael Bloom sanoi, että hän henkilökohtaisesti vastaa siitä rahoituksesta, jonka Yhdysvallat lupasi, eh, kun sitä rahoitusta nyt ei ole. Mutta kysyisin, että miten tämä EUn puolelta toimii? Antaako EU konkreettisesti itsessään rahoitusta vai tuleeko se jäsenvaltioiden kautta ja miten tämä on tuossa 2019 vuoden budjetissa? Mutta Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, niin haluaisikohan komissio sanoa jotain? Daniel D'Amico, ole hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Niin kuin tiedätte, komissio ei vielä ole hyväksynyt 2019 äh, alustava talousarvioesitystä, että mitään tarkkoja lukuja meillä ei vielä ole tästä mutta puolestamme voimme todeta, että olemme panneet merkille kirjalleet ylös valiokunnan jäsenten esittämät painopistealueet ja arvostimme kovasti esittelijän alustusta ja toivon, että voimme tehdä rakentavaa tiivistä yhteistyötä. Tässä vaiheessa voimme vain todeta, että allekirjoitamme kyllä kaiken kaikkiaan nämä painopistealueet, joita täälläkin korostettiin. Palaisin muuten vielä myös siihen, että DCI ja humanitaarinen apu, niin kuin täällä jo on todettu, ovat viime vuonna maksusitomusten ja sitten maksettujen määrärahojen suhteen olleet toteutumisasteeltaan hyvin korkealla ja näin varmasti myös jatkossa. Ja tämähän todistaa sen, että nämä kaksi välinettä toimivat tehokkaasti, paitsi määräisesti, varmasti myös laadullisesti. Eli olemme todella kirjanneet ylös nämä painopistealueet, joita yleisesti täällä nostettiin esiin ja yhteistyömme varmasti sujuu erinomaisesti ja olemme käytettävissä ne koko menettelyn ajan, jos kysyttävää on ja avoimia kysymyksiä. Thank you very much. So early days, um... Kiitos paljon. Varhaisessa vaiheessa siis ollaan ja paljon on vielä auki. Ja nyt takaisin sitten esittelijälle. Kiitos kollega, kiitos puheenjohtaja ensin, kiitos kollegoille kaikille puheenvuoroistanne, jotka ovat minulle varsin hyödyllisiä. Uskoakseni meidän yhteistyömme tulee olemaan vieläkin hedelmällisempää myöhempänä ajankohtana tässä menettelytapassa. Kuten sanoit, Paul Rybich on budjettivaliokunnan jäsen, kuten minäkin. Meillä on mahdollisuus tehdä äh, hyvää yhteistyötä. Te ette ole ainoat, äh, joka esititte kysymyksen. Hyvä puheenjohtaja, ilmastonmuutos ja Pariisin sopimukset. Minä en valitettavasti voi vastata siihen tänä päivänä, ehkä huomenna, koska huomenna meillä on kuulemistilaisuus järjestetty budjettivaliokunnan kanssa nimenomaan Pariisin roolista ja ehkä huomenna minä pystyn antamaan teille enemmän parempia, konkreettisempia vastauksia. Kiitos paljon ja hyvä, että talousarviovaliokunnassakin tästä nyt puhutaan vielä tarkemmin. Ja tässä oli tosiaankin ensimmäinen keskustelu ilman mitään asiakirjoja meillä kyseessä. Mikäs tässä sitten olikaan aikataulu? Komissio esittelee budjettiluonnoksensa 23. toukokuuta ja meidän valiokuntamme voi reagoida siihen virallisilla kirjeillä, muodollisilla kirjeillä talousarviovaliokunnalle. Eli Arne voi esittää tällaisen kirjeluonnoksen, joka koordinaattorit sitten käsittelevät. Ja sitten ilman, eh, ennen, ennen täysistuntokäsittelyä me käsittelemme oman lausuntomme. Ja kiitos tässä vaiheessa Danielelle kovasta työstä tämän aiheen parissa. Ja nyt voimme sitten siirtyä kohdasta seitsemän eteenpäin ja hyppäämme uuteen esityslistaan kohtaan kahdeksan, joka on siis aiempi kohta 21. Kokouksen alussa tiedoksi niille, jotka eivät ole paikalla, sovimme aikataulun muutoksesta siten, että kohdat kahdeksan metsien hallinnasta ja 21 vaihtavat paikkaa keskenään. Ja nyt siis käsittelyssä on EUn ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Tämä on ollut meillä puheena aikaisemminkin. 2013 parlamentti hyväksyi yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen tekemisen Irakin kanssa, mutta sitten Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen perusteella, joka koski tällaista sopimusten oikeusperustaa ja tarkemmin Filippiinien kanssa tehtävän sopimuksen oikeusperustaa. Neuvoston piti muuttaa päätöstään myös Irakin sopimuksen osalta ja nyt sitten tätä prosessia käydään uudelleen. Paavo osaa varmasti selittää tämän paremmin, koska hän on myös ulkoasian valiokunnan jäsen. Tämän vuoden helmikuussahan EU sitoutui antamaan 200 miljoonaa euroa Irakille kansainvälisessä lahjoittajakonferenssissa Kuwaitissa. Irak on todellakin poliittinen suuri kysymys kansainvälisellä agendalla. Ja nyt katsotaan, mitä me voisimme avun suhteen tehdä. Paavo, ole hyvä. Äh, Kiitos Linda. Kollegat, tässä lausuntoluonnoksessani pyrin olemaan toistamatta niitä seikkoja, jotka AFETin mietinnössä jo todetaan muun muassa terrorismin torjunta, poliittinen vuoropuhelu, oikeusjärjestelmän uudistaminen ja niin edelleen. Lausuntoluonnoksessa tunnustetaan se merkitys, että humanitaarisen avun tulee jatkuu tai humanitaarisen avun antamisen jälkeen tulee tukea myös vakauttamistoimia ja pitkän aikavälin toimia. 2017 Irak valittiin äh, yhdeksi niistä maista, joissa äh, yhdeksi pilottimaaksi, jossa äh, paneudutaan pidemmän aikavälin kehitykseen ja tietenkin myös siihen synergiaetun, jota pyritään saamaan aikaan tavoitteiden pohjalta. Yhteistyö tämä tulee vahvistaa siitä huolimatta, että periaatteet, perusperiaatteet ovat erilaisia. Rahoitusvälineiden rooli humanitaarisen avun ähm, pilottihankkeessa vaatii vielä pohdintaa erityisesti tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, kun keskustellaan äh, ulkoisen rahoituksen välineistä. Epävakaus ja väkivalta, jotka ovat johtaneet yli kolmen miljoonan ihmisen sisäiseen siirtymiseen Irakissa, korostaa humanitaarisen ja kehityslähestymistavan molempien näiden merkitystä ja peruspalvelujen, kuten vesi, terveydenhuolto, koulutus, äh, saatavuutta ja tietenkin myös elinkeinomahdollisuutta. Lisäksi viimeaikainen strateginen vuoropuhelu komission kanssa tässä äh, korostetaan, että tavoitteiden toteutuminen äh, tulee perustella entistä paremmin myös äh, tulevassa äh, suuntaantavassa ohjelmassa. Tässä myös vahvistetaan ne kehitysalat, jotka on tunnistettu painopistealueena EU-tuelle. Hyvä hallinto, tilivelvollisuus, koulutus, äh, elinkeinomahdollisuudet ja perussosiaalipalvelut Lisäksi korostetaan puolueettoman humanitaarisen ja kehitysavun merkitystä EUn kautta. Irak on hyvin jakautunut, segregoitunut yhteiskunta, perinteiset sunni, shia, kurdi, alueet, vähemmistöt, myös sitten näiden alueiden sisällä. Ja EUn tuessa on otettava huomioon nämä jakolinjat, eikä niitä tule vahvistaa syrjimällä tai tukemalla erityisesti joitain tiettyjä ryhmittymiä ryhmiä. E, Irakin talous on makrotaloudellisesti hyvin haavoittuva johtuen sotilaallisesta konfliktista, turvattomuudesta, Äh, julkisen sektorin korruptoituneisuudesta. Siksi on tärkeää EUn antaa Irakille myös tukea, jotta se pääsee parantamaan tai onnistuu parantamaan äh, muun muassa kestävän kehityksen äh, tavoitteisiin pääsyä ja väestön epätasa-arvon vähentäminen liittyy tähän. Irakin täytyy oppia tukemaan itse itseään ja myös yksityisen sektorin rahoittajilla, investoijilla on kasvun ja työpaikkojen aikaansaamiseksi hyvin tärkeä rooli. Tässäpä tämä minun lausuntoluonnokseni. Kiitos. Thank, thank, thank you very much. Kiitos paljon tästä esittelystä. Ja edustaja Venta haluaa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun Saborskan puolesta. Hän pyytää anteeksi, ettei voi olla täällä tänään ja minä kerron hänen kantansa. Irak on tärkeimpiä maita vakauden ja rauhan kannalta Lähi-idässä. Ja sen takia varjovalmistelija pitää hyvänä tätä komission, anteeksi neuvoston päätöstä, päätöstä yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta. Se vakauttaa Irakia pitkällä aikavälillä ja vahvistaa taloudellisia ja poliittisia siteitä. Daesh, siksi kutsutun terrorijärjestön poistaminen kartalta on edellytys sille, että tällainen sopimus voi toimia käytännössä. Irak tarvitsee tukea me sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen tilanteen kehittämisessä. Taloudellista apua pitäisi kuitenkin siirtää humanitaarisen avun suuntaan, sillä sitä siellä tarvitaan. Miljoonia kansalaisia on joutunut siirtymään sisäisesti edelleenkin ja konflikteja ei vielä ole onnistuneesti ratkaistu. Eri uskonnolliset yhteisöt ja niiden jäsenet ovat joutuneet väistymään tuon islami, islamistisen valtion tieltä. Ja Irakin kansalaisia pitäisi ennen kaikkea auttaa ja heidän roolinsa on hyvin tärkeä myös taloudellisen kehityksen kannalta ja siirtymään joutuneiden henkilöiden, henkilöiden ja pakolaisten palaamista asuinseuduilleen pitäisi tukea hallinnollisinkin toimin. Ja meidän pitäisi tarjota omia parhaita käytäntöjämme ja tehokkaita keinoja korruption torjumiseksi. Saborska tekee useita tarkistuksia ja odottaa hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa ja varjojen kanssa. Kiitos paljon. Ehkäpä minä voisin kysyä nyt kysymyksen, se liittyy noihin aikaisempiin asioihin, mitä on sanottu. Ei niinkään tästä lausunnosta, vaan yleisesti Irakin, Irakin tilanteesta ja oikeudellisen yhteistyön seurannasta ja kohdassa 11 tulee esille tuo AFETin mietintö. Irakissa useat ihmiset ovat tehneet suuria uhrauksia oikeuden toteutumisen hyväksi ja esimerkiksi Daeshin yhteydessä. En tiedä, oliko komission jäsen paikalla täällä, kun edellinen puhujamme puhui Balkanin tilanteesta ja sen alueen sodista ja niiden jälkeisistä tapahtumista ja siitä, ovatko ihmiset saaneet oikeutusta, onko, onko oikeus tapahtunut jälkikäteen. Kyseessä ovat kuitenkin ihmishenget näissä kaikissa tilanteissa ja väärintekijöitä pitäisi saattaa vastuuseen tekemisistään. Ja en tiedä, tietääkö Paavo tästä enemmän, jos olet tätä enemmän käsitellyt. Haluaako komissiosta joku kommentoida tätä kysymystä, kuka komissiota täällä edustaa. No jos ette halua, niin voidaan jättää kommentointi valmistelijalle, mutta olkaapa hyvä. No tämä ulottuvuus on itse asiassa sisältyy tuohon AFETin mietintöluonnokseen. Itse olen keskittynyt humanitaariseen ja kehitysulottuvuuteen. Kyllä minuakin kiinnostaa toki kuulla vastaus tähän kysymykseen, mutta en tiedä, onko komissiosta täällä ketään nyt sanomaa asiaa juuta tai jota. Komissio ei ilmeisesti kuullut kysymystäni. Niin kysyi siis, että aikaisemmin olemme käsitelleet vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joita Daeshin miehityksen aikana tapahtui Irakissa. Ja Saharov-palkinnon saajat pari vuotta sitten, kaksi esidiä, naista oli täällä parlamentissa ja toinen heistä nimesi erään hyväksi käyttäjänsä tai henkilön, joka oli kohdellut häntä väärin. Ja kysyisin, että onko näistä asioista ylipäänsä keskusteltu komission tietotason mukaan ja onko jotakin suunnitelmia saattaa tällaisia väärintekijöitä vastuuseen teoistaan? Jos tästä ei ole tietoa, niin käsitellään sitä sitten jossain toisessa yhteydessä, ehkäpä AFETissa tai oikeusasioiden valiokunnassa. Joka tapauksessa jotenkin tämä pitäisi ottaa huomioon näissä valtioissa. Voisitteko esittäytyä? Good afternoon, I'm Roberto. Oikein hyvää iltapäivää, Roberto Straccia. Olen neuvoston Lähi-Itä-työryhmän puheenjohtaja ja samalla sitten ulkosuudenhallinnon virkamies, eli mm, ikään kuin kaksi tehtävää. Suottajan anteeksi, en tunne nyt tämän toiminnan yksityiskohtia, koska en itse toimi kentällä, mutta voin sanoa, että että kun ajatellaan EU-Irak-strategiaa, joka pohjautuu EASN ja komission yhteisen julkilausumaan parlamentille ja neuvostolle, niin tässä on todettu, että tilivelvollisuus ja oikeuden toteutuminen ovat tärkeitä prioriteetteja keskusteluissa, joita olemme käyneet muuten työryhmässä, myös nämä ovat nousseet esiin ja jäsenvaltiot ovat olleet huolissaan, mutta myös ulkosuhdehallinto ensinnäkin siitä, että saatetaan oikeuden eteen tilivelvolliseksi sellaiset henkilöt, jotka ovat tehneet rikoksia Daeshin rikolliset, mutta kyse on muustakin kuin Daeshin saamisesta oikeuden eteen. Kyse on myös siitä, että Irakissa saadaan aikaan siirtymäkauden hallinto, jonka pohjalta vältetään se, että tällainen heimo oikeus vallitsee, että ei tuomita ilman kunnollista oikeudenkäyntiä ja väestön on tietenkin myös hyväksyttävä tämä oikeus, erityisesti sunniväestön, ettei jouduta myöskään koston kierteeseen. Ja kun sanon tai tarvitsisin ehkä lisätietoja kenttähenkilöstöltä, mutta poliittisesti ja meidän viestimme Irakin viranomaisille on se, että tilivelvollisuuden ja oikeuden toteutuminen ovat asioita, joita pidämme kovasti kyllä silmällä. Ja tiedätte oikein hyvin tekin, että on kuultu raportteja, jotka kertovat koston, kostoväkivallasta muun muassa eri provinsseissa – ja tämä on kyllä otettu hyvin vakavasti hallinnossa ja myös ähm, irakilaisten kanssa olemme tästä puhuneet. Ja jos puhun nyt neuvoston äh, työryhmän edustajana, niin voin sanoa, että ulkosuudenhallinto äh, ja tässä ylipäätään työryhmässä asiasta puhutaan ehkä poliittisemmalla tasolla ja jäsenvaltiot todella haluavat seurata näiden kysymysten kehittymistä. Niin tässä nimenomaisessa tapauksessa, jonka otin esille, ei ollut kyse mistään Daeshin taistelijoista, vaan sairaalan henkilöstöstä, yleisen sairaalan johtajasta, eli henkilöstä, joka Daeshin vallan valtakaudella niin sanotusti tekevät väärinkäytöksiä ja kysymys kuuluu, että miten tällaisiin voidaan puuttua. Se on varmaankin vaikea kysymys, mutta siitä syytä olla tietoinen, se on syytä pitää tapetilla. Ja en tiedä, onko teillä tietoa siitä, onko näihin asioihin ylipäänsä kiinnitetty huomiota, sillä me tiedämme, että että nämä naiset halusivat oikeutta ja halusivat saattaa väärinkäyttäjänsä käyttäjät, käytösten tekijät vastuuseen ja nimesivät heidät. Joten pitäisi valvoa, että oikeus tapahtuu tämän tyyppisissä tilanteissa. Paavo, haluatko lisätä jotain vielä tähän perään? Selvä. Tarkistusten määräaika on toinen toukokuuta keskipäivällä. Ja nyt minulla on sitten pyyntö, joka liittyy AFETin aikataulutukseen, eli jos haluatte tehdä tarkistuksia, niin jos voisitte tehdä ne englanniksi, niin sitten voimme äänestää niistä seuraavassa, seuraavassa kokouksessamme 16. Äh, toukokuussa. No, haluaako Defko nyt sittenkin sanoa jotakin? Äsken totesitte, että ette, ette halua käyttää puheenvuoroa. No, meillä on vain sellainen huomio, että myöskin oikeudellisten järjestelmän seuranta ja sen uudistaminen kuuluu meidän toimialamme ja sen tapahtumien tarkkailu. Ja me käsittelemme myös pakolaisten ja sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden paluuta ja oikeuden toteutumista oikeusjärjestelmässä ja tästä näkökulmasta me tarkastelemme politiikkaa yhdessä viranomaisten kanssa ja se on myös osa säännönmukaista yhteistyötämme, että tuemme hallintoja tämän tyyppisten uudistusten tekemisessä julkishallinnossa, mukaan lukien oikeusjärjestelmä ja oikeushallinto. Ja nimenomaan meidän kohderyhmämme ovat väkivallan uhrit ja järjestelmän väärinkäytösten uhrit. Ja haemme sovintoa pyrimme tukemaan sovinnon syntymistä ja sosiaalista inkluusiota. Ja kaikki nämä ovat sellaisia asioita, jotka tulevat käsittelyyn lähivuosien aikana ihan parin vuoden kuluttua. Ja on varmistettava se, että todellakin sovinto syntyy tuolla paikan päällä. Ja tämä on tärkeää erityisesti Irakin yhteiskunnan humanitaarisen ja sosiaalisen puolen kannalta monien vuosien konfliktien jälkeen. Kiitos paljon tästä. Se on hyvä tietää, että myöskin uhrien asema otetaan huomioon ja sovintoa haetaan koko yhteiskunnassa. Ja nyt sitten siirrymme esityslistan kohtaan yhdeksän. SEPS-tutkimuskeskuksesta tulee tänne kaksi puhujaa. Sitten on kaksi asiaa, jotka koskevat Senegalia ja Keski-Afrikan tasavaltaa valtuuskuntamatkoja. Ehdottaisin, että pidämme nyt 10 minuutin tauon, koska tuon seuraavan kohdan, yhdeksän kohdan puhujat eivät ole paikalla. Ja nyt puhutaan ilman mikrofonia. No, voidaan kyllä ottaa myös Senegal tähän väliin. No, ehkä voidaan aloittaa tällä Senegal-valtuuskuntamatkalla ja saataisiin sitten nopeammin käsiteltyä. To make sure the colleagues who were on the missions know that we're changing, we're moving the slots forward. No, Ehkä aloitetaan tosiaan sitten Senegalista. Bogdanhan oli vastuussa tuosta Senegalin matkasta ja kertoo siitä. Eli nyt aloitetaan sitten 11 kohdasta esityslistalla ja sitten kun vierat saapuvat, niin palataan tuo kohtaan yhdeksän, erityisrahastot. Kiitos. Todellakin meillä oli helmikuussa valtuuskuntamatka Senegaliin oli tarkoitus, että se tehtiin jo vuotta aikaisemmin 2017, mutta sitä siirrettiin kahteen kertaan ja se toteutui sitten 13-16 helmikuuta tänä vuonna. Meillä oli muutamia jäseniä valtuuskunnasta ja sitten valiokunnasta ja meidän tehtävämme oli tutkia sitä, miten erityisrahastojen tarjoamia varoja on Afrikassa käytetty. Ja 2016 vuonna perustettu erityisrahasto keskittyy erityisesti humanitaarisen apuun ja kehitysyhteistyöhön. Ja valtuuskuntamatkalla oli kaksi ja puolipäiväinen ohjelma. Tapasimme paikallisviranomaisia, aluehallintoa, kansallisen talousministeriön edustajia ja erityisrahaston varoilla rahoitetun projektin toimijoita, esimerkiksi kansalaisjärjestöistä sekä paikallisia pienyrittäjiä ja niitä, jotka esimerkiksi Tampakumpassa pyörittävät tällaista maahanmuuttajille tarkoitettua tietojenkeruukeskusta. Ja Quadirin alueelta tapasimme maahanmuuttajanaisia esimerkiksi ja sitten sitten oli myöskin lähetystöjen väkeä, joka oli paikalla Senegalissa samaan aikaan. Ja tapasimme myös erityisrahastojen hoitajia Senegalissa ja lähetystön edustajia osallistui koko matkana ja meidän tapaamisiimme. Mehän tiedämme, että Senegalissa on pitkät perinteet maahanmuuttoalueena, maahanmuuton lähtöalueena – Noin neljä viidesosaa 50 miljoonaisesta väestöstä asuu maan ulkopuolella ja heistä merkittävä osa EU-ssa. Eurooppaan tulee pakolaisia etenkin Välimeren keskistä reittiä pitkin meren yli eh, Libyan kautta ja tuon muuttoliikkeen suunta on ollut kasvava. 10 000 ihmistä tuli 2016 vuonna. Tietenkin Syyriassa ja Afganistanissa luvut ovat paljon paljon suurempia, puhutaan miljoonista, tai Nigeriastakin on paljon enemmän tulijoita, mutta Senegal on kuitenkin tällainen perinteinen maasta muuttomaa, joten on syytä katsoa tarkemmin, mitä siellä tapahtuu. Senegal on käynyt hyvin rakentavaa muuttoliikedialogia EUn kanssa, mutta siellä ei kuitenkaan ole tehty meidän nähdäksemme kaikkia takaisinottoon kannalta tarvittavia toimenpiteitä. Afrikan sarvi, Saharan alue, Chadin alue, Pohjois-Afrikka on tällainen laajempi alue, johon Senegal kuuluu ja jakaa sen kanssa yhteisiä ongelmia. Sinne on suunnattu EDFstä klassista kehitysyhteistyörahoitusta, ja yli 3,3 miljardia euroa on tullut rahoitusta EUsta ja EUn jäsenvaltioilta. Ja 2018 helmikuussa oli 146 ohjelmaa, jotka olivat saaneet yhteensä 2,4 miljardia euroa rahoitusta – Etenkin maahanmuutto- ja työllisyysasiat ovat keskeisiä rahoitus, rahoituskohteita ja turvallisuusasioihin liittyvät erityishankkeet. Meidän valtuuskuntamatkamme tarkoituksena oli nähdä, miten erityisrahasto toimii tuolla paikan päällä ja miten sillä pystytään torjumaan maahanmuuton juurisyitä syitä ja erityisesti halusimme tutustua erityisrahastolla rahoitettuun ohjelmiin Senegalissa ja niiden toimintaan sekä siihen, miten toimintaa mahdollisesti pitäisi muuttaa meidän puolestamme. Tutustuimme useisiin maahanmuuttoon liittyviin sektoreihin ja niillä pyrittiin esimerkiksi kehittämään nuorten ammattikoulutusta ja työllistymistä edeltäviä toimia yleisesti – maastamuuttoa tapahtuu paitsi EU-hun myös Senegalin naapurimaihin sekä maalta muutetaan pääkaupunki Dakariin, joka on suurin kaupunki. Galdirin alueelta tuli Tampakundaan paluumuttajia, jotka tulivat tapaamaan meidän valtuuskuntaamme ja monet näistä ihmisistä kertoivat siitä, mitä he olivat kokeneet matkallaan Senegalista Libyaan ja sitten taas takaisin. Ja oli uskomatonta kuulla näiden ihmisten kertomuksia Ja se mahdollisuus, että ihmisille oli tarjolla ammatillista koulutusta ja sitten työllistymismahdollisuuksia oli vaikuttamassa siihen, että he päättivät palata syntysijoilleen. Tämä kumpan ohjelma teki vaikutuksen valtuuskuntamatkan osallistujiin tehokkuudellaan ja toisaalta oli hämmentävää huomata, että mitään yöaikaista valvontaa ei ollut tuolla alueella, joten se helpotti kaikenlaista hämärätoimintaa, niin ihmisten luvatonta liikkumista kuin myöskin salakuljetusta ja tämän tyyppistä, tyyppistä toimintaa. Saimme Senegalin viranomaisilta ja tapaamiltamme pienyrittäjiltä Misirassa, joka on globaali maa, globaalissa maataloudessa toimiva yritys. Ja tutustuimme muun muassa heidän tuotantolaitokseensa. Ei kuitenkaan ollut aivan selvää se, miten EUn taloudellista tukea erityisrahastosta ohjattiin tuohon toimintaan, tai oliko tarkoitus sitten jatkossa ohjata sitä. Oli joka tapauksessa hienoa nähdä, miten elintarvikkeita siellä valmistettiin ja käsiteltiin paikallisesti. Tampakundassa painostettiin voimakkaasti Senegalin nuorisoon juuri siinä osassa maata, joka on kaikista suurinta maastamuuton lähtöaluetta. Ja siellä pyrittiin tarjoamaan nuorisolle ammattikoulutusta. Kuitenkin äh, harjoittelijoiden määrä sellaisten, jotka onnistuivat saamaan työtä, maataloudesta tai muulta alalta. Tästä määrästä ei ollut tietoa, kuinka moni siinä onnistuu. Erityisrahastojen saama, saama tuki esimerkiksi tuon Luxemburgin haaran kautta oli eh, joka tapauksessa merkittävää ja oli hienoa, että saimme konkreettisia osoituksia ja tietoja siitä, mitä rahoilla tehdään. Ja eh, Tampakundassa ja Misirassa oli paikalla myöskin noiden ö, eh, tukiohjelmien ja erityisrahastojen johtohenkilöstöä ja niitä ihmisiä, jotka konkreettisesti toimivat tuon rahoituksen parissa. Ja oli todella hyödyllistä käydä paikan päällä ja tavata näitä toimijoita ja Senegalin viranomaisia eri tasoilta, sillä se auttaa meitä jatkossa näiden ohjelmien parissa työskentelyssä. Haluaisin kiittää vielä kaikkia tähän matkan osa- toteutumiseen vaikuttaneita, myös henkilöstöstä ja paikallisia yhteistyökumppaneita. Ja tietojen vaihtokin oli yksi sellainen asia, josta saatiin konkreettisia osoituksia Täällä ei taida olla ketään muita kollegoja paikalla, jotka osallistuivat matkalle, mutta matka oli joka tapauksessa hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Ja oli mielenkiintoista nähdä, miten tuo ammatillinen koulutus sitten linkittyi tähän näihin paluuhaluihin, sillä voitiin havaita, että kun koulutusta on, niin silloin ihmisiä myös kiinnostaa palata takaisin, paitsi Libyasta, myös EU-sta asti. Tämä yhteys kävi aivan selvästi, selväksi. Ja sitten pääsimme tutustumaan myös elintarviketurvallisuuteen tuolla paikallisella tasolla. Ja tuo maatalousyhteisö tarjosi myöskin ammatillista koulutusta ja lapsille perusopetusta ja sitten ylipäänsä tuki tällaista pienyrittäjyyttä tuolla alueella ja tarjosi tällaista tukea ihmisille. Kiitos. Forward. I've been told the colleagues were expecting the items to be later. Todella mm, välttämättä kollegat eh, eivät tulleet paikalle, koska eh, olivat eh, ajatelleet tämän asian käsittelyn tulevan vähän myöhemmin esityslistalla vasta vuoroon myöhemmin iltapäivällä, mutta luonnollisesti tämä asia e, kiinnostaa ja me halusimme nyt, e, että me joudut keskeyttämään e, tätä tätä kokousta, niin ottaa tämän asian tässä vaiheessa sitten. Defko pääosasta, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Kiitos paljon tästä matkasta ja tästä hyvin myönteisestä selonteosta viiden parlamentaarikon toimesta, jotka kävivät, tulivat Senegaliin. Mitä me voimme tällä hetkellä sanoa Senegalista? Me olemme käyttäneet tätä matkaa kaikissa sen mahdollisissa olosuhteissa. Me halusimme saada ammatillista integroitumista edistettyä väestön keskuudessa sekä alkuperäväestön keskuudessa, eli siis äh, siellä, siellä alueella, missä on sisäisiä maahanmuuttajia, mutta myös niitä, jotka ovat palanneet muualta Libyasta, Euroopasta tai ovat matkalla takaisin kotiseuduille. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä on jo toiminut. Yksi menestyssalaisuuksista Senegalissa näissä hankkeissa on se, että me pyrimme lyhentämään hankkeita, jotka olivat jo olemassa. Kaikki hankkeethan eivät ole uusia. Emmekä ole, ajat, eivät ole odottaneet erityisrahastojen paikalle tuloa, eli EUn jäsenvaltioiden virastoilla FD tai Lyksdevin kanssa olemme pystyneet lisäämään ehkä näiden hankkeiden määrää. Eli silloin me pystymme kohdentamaan toimintamme, asianomaiselle väestölle. Sen takia meidän tavoitteemmekin olivat vähän erilaiset näille erityisrahastoille. Toinen tärkeä kokonaisuus oli parantaa elintarviketurvallisuutta hyvin herkillä alueilla Nigan Shorin alueilla, jossa väestö on erittäin haavoittuvaisessa asemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä on kehitysapu erittäin tärkeää näille väestöille, jotka voisivat ehkä lähteä sisäiseen maahanmuuttoon, mutta he ovat hyvin haurassa, herkässä asemassa oleva väestön osa. Kolmas kohta, jota erityisrahasto tutki Senegalissa ja sen mainitsi, mainittiin myös matkaraportissa kaikki, mikä liittyy siihen, joka liittyy maahanmuuton vaaratekijöihin. Tämän tiedon jakaminen on välttämätöntä jotta väestö tietäisi, mitä vaaratekijöitä liittyy maahanmuuttoon, mutta samalla halutaan helpottaa heidän paluutaan ja integroitumista. Olemme myös tehneet työtä Ilon kanssa tiivissä yhteistyössä Senegalin kanssa. Me haluamme myös vahvistaa hallituksen kapasiteettia, jotta se voi valvoa paremmin territoriaa aluettaan, mikä on. Me olemme luoneet biometriaisia, myös kansallisia henkilötiedostoja. Se on keskeistä, jotta voimme paremmin, jotta valtio voi paremmin valvoa omaa aluettaan ja väestön liikkumis aaltoja, eli meidän täytyy myös pystyä valvomaan silloin, kun on kyse nopeista sisäistä maahanmuutosliikkeistä. Meidän täytyy parantaa turvallisuustekijöitä, erityisesti silloin, jos on kyse mahdollisista terroristi, terrorismiliikkeistä tai maahanmuuttajien kaupallisesta öö, ma- maahanmuuttoliikkeestä. Me tiedämme, että Libyan kautta tulevat todisteet ovat yhteneväisiä sen suhteen, että on, yle, on kyse todella Libyassa ihmishenkien hyväksikäytöstä, ihmiskaupasta. Meidän täytyy taistella tätä ihmiskauppaa vastaan, näitä ihmiskauppaajia vastaan, jotka valitettavasti tulevat erittäin usein myös Länsi-Afrikasta tai ovat länsiafrikkalaisia. Well, I think the lessons learned from those missions, as I... Kiitoksia. Niin kuin sanoin, niin näitä asioita, joita olemme oppineet että matkoillamme, voimme luonnollisesti liittää myös tuohon seuraavaan esityslistan kohtaan, eli kun puhutaan erityisrahastoista ja siitä, miten nämä rahastot parhaiten voivat tapua toimia. Bogdan. To connect, to build the communication platform. No ehkäpä me voisimme pohtia, miten tällainen viestintäalusta saataisiin perustettua, koska monet maahanmuuttajat, jotka ovat vielä täällä, tulevat palaamaan ja kyse on nyt sitten tulkinnasta siitä, kuka palaa ja kuka ei. Nämä ihmiset, heillä on mahdollisuuksia vaikkapa alueen viranomaiset Senegalissa voivat antaa heille maata, maata viljeltäväksi ja tietenkin kaikkein tärkeintä on saada ruokaa, tuottaa sitä itse ja tällaiset väärät, tällainen väärä ulottuvuus tai väärät käsitykset, joita ihmisille annetaan vaikkapa Euroopasta, kuljettajat antavat Euroopasta, heillä ei ole yhtään mitään, eikä myöskään tietoa. Kenen keneltä saada tietoa. Mitenkä palata omaan kotimaahan? Tätä tietoa ei itse asiassa ole aika dramaattisiakin kokemuksia. Yksi nuori nainen äh, lapsinen. Voitte kuvitella, minkälaista Libyassa on. Äh, vaikkapa tiedon keruu on tärkeä asia. Ja ihmiset ovat äh, onnettomia Euroopassa, haluavat palata, mutta heille ei tarjoudu, tarjota tähän tila, tilaisuutta. Ja se on valitettavaa, koska esimerkiksi ö, Senegalissa ihmisiä, Senegalista ihmisiä vaan lähetetään ihan tavan vuoksi Eurooppaan, vaikkeivät nämä tarinat sitten olekaan kovin onnellisia. Usein he ovat kovin onnettomia täällä ja haluaisivat palata kotiinsa. Ja tässä meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että paikallisyhteisöt senegalilaiset, mutta myös naapurimaista tulevat tekevät yhteistyötä näissä isoissa hankkeissa ja heillä on turvaa ja heillä on ruokaa. Tämä on hyvä esimerkki. E, ja, ja on monia täällä laittomasti oleskelevia, jotka haluaisivat palata. A lot of it's savings. Niin, tietenkin jos perhe on käyttänyt suuren osan säästöstään siihen, että lähettää jonkun jäsenen niin totta kai hänen halutaan siellä menestyvän. Ja koko perhe luottaa tähän ja ihmiset pyrkivät kaikin keinoin pysymään täällä ja auttamaan perheitään. Eli niin käsittelemme Senegalia nyt ja olemme tulossa loppuun. Aloittimme sen etuajassa. Jos haluat sanoa jotakin niin kokemuksistasi, niin voit käyttää puheenvuoron ehkä nyt.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 erittäin otettu ja vaikuttunut. Me pystyimme aivan erityisesti tutustumaan eri kansalaisjärjestöihin. En tiedä, onko teille kerrottu jo siitä. Oli myös muutamia kysymyskohtia. Oliko meillä hyvä perusta Ja myös oli kysymyksiä ihan yksilötasolla. Että välttämättä kaikki ei aina päädy oikeaan, oikeaan päätepisteeseen, kun on kyse keinoista tai välineistä. Eli puhuttiin myös ihmisten elämän laadusta ja sen parantamismahdollisuuksista. PK-yritykset, nimenomaan pienet yritykset, voisivat olla kilpailukykyisiä, mutta ihan pienten investointien avulla, jos olisi todella tahtoa sijoittajien kanssa, niin silloin voitaisiin tehdä todella paljon enemmän. Jos EUn rahastointi saa lisää avustusta, niin se olisi loistavaa. Mutta mikä meitä vielä enemmän kiinnosti, et, tai mihin meidät vedottiin, ei tämä maa voi yksi kaksi lakata toimimasta. Joissakin maan osissa on toimintaa, koillisosassa on toimintaa, mutta se tarkoittaa sitä, että Saharan eteläpuoliselta alueelta ihmiset lähtevät kohti Välimerta. Dakar on tietysti poikkeus. Tämä oli erittäin vahva osoitus meille. Kiitos paljon. Ja äh, nyt sitten onkin hyvä äh, keskustella näistä erityisrahastoista yleisesti, kun nyt on käyty näitä tapauksia läpi. Kiitos. Voidaanko päättää nyt kohta 11 ja palata sitten kohtaan 10 esityslistalla. Ja tässä on kyse Keski-Afrikan tasavaltaan tehdystä missiosta ja Frank Engel ja Norbert Noiser olivat kanssani siellä. Ehdotan, että käydään tämän esityslistan kohta nyt ja tämän jälkeen sitten siirrytään noihin erityisrahastoihin. Minä kerron tässä nyt ensin ihan lyhyesti tosiaan vierailustamme Keski-Afrikan tasavaltaan. Kollegat, olette itse asiassa saaneet tällaisen luonnoksen matkakertomuksestamme. Tässä on maan historiasta. Onko teillä tämä tausta-asiakirja? Voisiko joku huolehtia siitä, että edustaja Schaffhäuser saa myös tämän kopion? Minä pyysin kyllä, että kaikille jäsenille tämä asiakirja toimitettaisiin, joten voisiko Schaffhäuser nyt myös saada tämän asiakirjan? Kiitos. Niin, maan historiasta tietoa kyse yhdestä maailman köyhimmistä maista ja minun käsitykseni maassa vieraillessamme oli sellainen, että maalla on todella pitkä historia alikehittyneenä maana, josta ei ole huolehdittu. Siis paitsi nyt nykyaikana myös, myös historiassa maa on ollut hunningolla. Nyt on yritetty palauttaa rauha maahan. Kansainvälinen yhteisö maailmanlaajuisesti on kovasti panostanut, voimakkaasti panostanut Keski-Afrikan tasavaltaan, mutta vaikeudet ovat kyllä edelleen erittäin suuria. Teille on muuten toimitettu myöskin kopio-ohjelmastamme. Me tapasimme tasavallan presidentin, pääministerin, tapasimme kansalliskokouksen työvaliokunnan, Äh, Banguin arkkipiispan, me tapasimme nuorisojärjestöjä, YK-virastojen edustajia ja humanitaarisia kumppaneita. Ja meillä on sellainen vaikutelma, että kyllä eri toimijat kovasti tekevät töitä ja yrittävät, mutta maa ei jotenkin pysty hyödyntämään myöskään kansainvälisen yhteisön tarjouksia maalle – ja mitä löydöksiimme tulee, niin teidän kannattaisi varmaan lukea tämä asiakirja. Meillähän nyt on tietenkin ensimmäinen erityisrahasto, EU-rahasto, äh, Pekui äh, rahasto, joka on hyvin tunnettu tämä EU-Peku erityisrahasto muutto. Kaikki tuntevat sen, kun kävelimme kaduilla pääkaupungissa, niin se oli ainut paikka, missä saatoimme tavata ihmisiä. Pääkaupungista on hyvin vaikea lähteä mm, turvallisuustilanteen ollessa heikko, mutta me tapasimme naisjärjestöjen edustajia, myös mm, paikallisesti siirtymään joutuneita ihmisiä, jotka ovat voineet sitten palata yhteisöihinsä, mutta kaikki tunsivat EUn Beku erityisrahaston vaikka se on pienehkö rahasto, niin he ajattelivat, että kaikki EU-rahoitus on ikään kuin tämä BEKU-rahasto. Sitä pidettiin erittäin hyvänä rahastona. Ihmiset pyysivät avun jatkumista ja totesivat, että jos apua ei saada, niin maa ei kyllä pääse eteenpäin. Sitten tapasimme poliitikkoja, tosiaan niin kuin sanoin, tapasimme presidentin, jolla on, johon kansa suhtautui erittäin hyvän tahtoisesti. EUlla on mandaatti ja sitten parlamentti, joka vaikuttaisi haluavan edistää maata, mutta kun presidentin ja parlamentin välillä ei käydä vuoropuhelua ja kansalliskokouksen jäsenet halusivat kovasti tehdä yhteistyötä meidän meppien kanssa ja kuulla siitä, miten parlamentti voi toimia lainsäätäjänä ja miten se voi Eh, pitää vaatia presidenttiä tilivelvolliseksi, niin varmasti demokratiatukiryhmämme kautta tulevaisuudessa voisimme auttaa heidän parlamenttiaan. Sitten humanitaariset toimijat puhuivat turvattomuudesta. On hyvin vaikea lähteä pääkaupungin ulkopuolelle, turvallisuustilanne on heikko. Ja yksi avainpyyntöjä olikin se, että pyrittäisiin eh, vahvistamaan turvallisuutta pääkaupungin ulkopuolella. EU rahoittaa turvallisuusjoukkojen koulutusta muiden maiden kanssa yhteistyössä, ei EU-maiden kanssa yhteistyössä. Me saimme omin silmin nähdä Keski-Afrikan tasavallan turvallisuusjoukkojen koulutusta. Se oli oikein näyttävää kyllä, mutta näimme tässä tiettyjä puutteita. No niin, Norbert, hyvä, että palasit. Sinä olit äh, myös mukana, voit vahvistaa tämän. Me näimme ikään kuin, että armeijaan laitetaan paljon voimavaroja, mutta koska EU ei voi tehdä mitä tahansa, niin sitten armeijan sotilailla ei ollut univormuja. Joillain oli italialainen, joillain portugalilainen univormu, ei ollut edes yhteistä univormua, eli, äh, eli äh, välineistö on aika heikko joukkoa. Tiedän, että valiokunnassamme suhtaudutaan tähän asiaan ristiriitaisesti, mutta jos haluaa kouluttaa armeijan niin haluaa, että armeija torjuu rosvojoukkioita mm, kaikkialla maassa, niin täytyyhän armeijan olla aseistautunut, mutta EU ei tietenkään voi aseistusta rahoittaa. Ja nyt Venäjä on sitten saanut mandaatin YKlta ja huolehtii Keski-Afrikan tasavallan armeijan rahoituksesta. ja näin myös muualla, jos edustaja Kenke olisi täällä, hän varmaan, varmaan olisi sana sanottavana tästä, mutta kun me tarkastelemme uusia välineitä, me meidän ehkä kannattaisi katsoa, nyt kun puhutaan uudesta turvallisuusvälineestä vaikkapa, niin meillä täytyy olla sellaisia ohjelmia, joissa on jotain järkeä, jos me koulutamme armeijaa, mutta emme voi rahoittaa sille aseita, emme voi varmistaa sen toimintakykyä, niin Hmm. Keski-Afrikan tasavallassa on paljon kansainvälisiä sijoittajia, investoijia. Toimintaympäristö on hyvin hankalaa. Minä todella ihailen äh, valtuuskuntamme äh, ja äh, suurlähetystämme työntekijöitä siellä. Te tiedätte, että he eivät voi viedä perheitään sinne turvallisuus on tiukempaa kuin olen missään nähnyt. Kyllä henkilökuntamme tekee siellä valtavasti työtä hyvin vaikeissa, äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Mielestäni meidän tulisi tukea heitä kyllä entistä paremmin. Kun sitten ajatellaan mm, seurantaa, niin sanoin, että mm, tosiaan kansalliskokous, parlamentti ja sen jäsenet halusivat lisää tukea. Jotkut heistä ovat palanneet kotimaahansa, koska haluavat tehdä maastaan demokraattisen. Heillä on ollut hyvä elämä ja muualla, mutta ovat halunneet palata kotimaahansa. Ja kun sitten ajatellaan EU-koulutus, Äh, mandaattia maassa. Se uudistetaan tänä vuonna ja yhteiskokous sedevaliokunnan kanssa tarvitaan tästä. Voidaan sitä keskustella ja tärkeää onkin antaa tälle tukea. Ja kun ajatellaan sitten muuten henkilökuntamme äh, elinolosuhteita, äh, niin kyllä se oli todella heikkoa. Siis nämä koulut opettajat, jotka maahan lähetämme, niin kyllä meidän tulisi huolehtia siitä, että heillä on sentään myös kunnolliset elinolosuhteet siellä ja asuinolosuhteet, mitä nyt ei kyllä voi väittää olevan. Ja ehkäpä sitten vielä keskustelua, kun ajatellaan nyt kollegoita, jotka toimivat AKT-yhteiskokouksessa, niin ehkä voitaisiin EU-AKT yhteiskokouksessa keskustella myös Keski-Afrikan tasavallasta, sillä siellä valiteltiin myös joka naapurimaiden roolia konfliktissa ja sitä, että konfliktiin tulisi löytää alueellinen ratkaisu. Se ehkä voitaisiin nostaa AKT-ympyröissä esiin. Sitten pyyntö, joka meille esitettiin aika vahvasti, oli se, että haluttaisiin ikään kuin hyvin korkealla tasolla EU-tukea. Federica Mogherinin kanssa. Hän oli tarkoitus asiasta keskustella, mutta sitten hän sairastui, mutta he haluaisivat Federica Mogherinin tai komission jäsenen tukea sen varmistamiseksi, että lahjoittajat eivät väsy. Monet ehkä katsovat, että raha on annettu paljon, mutta mitä ne ole saatu aikaan maassa, ei ole saatu aikaan sellaista edistystä kuin tulisi saada. Tässäpä tämä kertomukseni. Kiitän todella henkilökuntaa tämän valtuuskuntamatkamme järjestämisestä. Erittäin hankalat olosuhteet. Edustaja Schaffer tuntee Keski-Afrikan tasavallan erinomaisesti. Ehkäpä hänellä on lisättävää, ehkäpä Norbertillakin. Mutta kiitos tosiaan kaikilla, jotka teitte töitä tämän matkan järjestämiseksi. Schaffer ja sitten Norbert sen jälkeen, jos on lisättävää. Merci, madame la, la présidente. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Todellakin minä kävin tuossa maassa neljällä matkalla äskettäin. Viimeisin niistä oli joulukuussa ja kaiken kaikkiaan parisen viikkoa. Halusin ehdottomasti nähdä, mitä voidaan nähdä maassa, jossa vaikeudet ovat kasantuneet hurjalla tavalla. Sinne on kasantuneet lähes kaikki mahdolliset vaikeudet. Otan esille kolme kohtaa. Turvallisuus ja kehitys ja alueellinen dynamiikka. Mitä tulee turvallisuuteen ja sen kehittymiseen? Me, me käynnistimme operaation täynnä hyvää tahtoa, kun tiedän sotilashenkilö, jotka ottivat asian hoitaakseen, mutta valitettavasti, kuten te kerroitte, ilman aseita – ilman mitään kasarmiakaan. Ilman kasarmia sotilashenkilöt, jotka me siis koulutimme, huolimatta heidän hyvästä tahdostaan, niin eivät he voineet toimia tehokkaasti. Meidän täytyy todellakin tarkastella tätä uudemman kerran, mitkä ovat välineet. Emme me voi yhtäältä peräänkuuluttaa kehitystä, käynnistää sitä ja sitten turvallisuus- ja sotilashenkilöt toisaalta. Meidän pitää nähdä turvallisuus ja kehitys ja kehitysyhteistyö yhtenäisenä kokonaisuutena. Muistutan vielä kerran, mitä YK kuluttaa on noin miljardi tehokkuuteen, jonka näkee heikentyneenä. Jopa Bangiissakin tällä hetkellä on kortteleita, jotka ovat Selekan valvonnan alla. Vieläkin siis yhä Bangiissa. Ja näissä olosuhteissa riittäisi, että laittaisi yhden pataljoonan sinne. Me ehdotimme kolmea liikkuvaa pataljoonaa. Tämä tutkimuksen tuloksena, joka tehtiin venäläisten ja amerikkalaisten kanssa, ja siinä oli mukana ranskalainen kenraali. Eli riittäisi siis yhden pat- liikkuvan pataljoonan paikantaminen, 850 henkilöä, jotta voitaisiin taata turvallisuus. Mitä tämä merkitsee kustannuksina ilman aseita? Kokonaisvaltainen kokonaiskustannus olisi 60 miljoonaa euroa, ja vuosikustannus kaikki parhaat mahdolliset alan asiantuntijat mukana olisi noin 20 miljoonaa. Meidän täytyy ajatella yhtäältä, mitä YKlta tulee, mitä me käytämme ja kulutamme ja miten voidaan toteuttaa kolmen valtion kanssa, jotka ovat analysoineet Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat siis jotka sanovat, että yksi liikkuva bataljoona 850 henkilöä yhdelle, tälle yhdelle sektorille. Me tarvitsisimme kolme tai neljä bataljoonaa, mutta koko maata ajatellen. Mutta me voimme siis toteuttaa paljon halvemmin kustannuksin ja silloin olisi todella ehdoton taattu. Ne ovat ammattisotilashenkilöitä, jotka tietävät mistä puhutaan, ovat tottuneet tähän toimintaan ja sanovat näin. Meidän pitää nyt tässä tuolla miettiä, miksi me emme onnistu tässä, koska mehän olemme aina kaikissa menettelytavoissa, jotka eivät mahdollista sitä. Mitä YK tekee, se on tehotonta, olipa sitten kyse Keski-Afrikasta, niin kuin on Kongon demokraattisessa tasavallassa tai Malissa. Meidän pitää analysoida, miksi meillä on tällaisia epäonnistumisia, miksi me emme koskaan onnistu. Jos me edes tätä pohtisimme, me voisimme ajatella, onneksi meillä on edes kolmen suurvallan hyvä yhteistyö, jotka pystyvät kouluttamaan sotilaita, mutta sotilashenkilöt kyllä tietävät, mitä pitää tehdä. Silloin me tietäisimme, mitkä olisivat kustannukset. Vous êtes... Sitten tämä rahasto Beku. Quinzaine de jours. Écoute... Beku, rahasto. teidän kommenttinne olivat erittäin ajankohtaisia, jos ajattelemme myös tilintarkastustuomioistuimen kommentteja. Ne ovat aivan asian ytimeen osuvia. Se sanoo, että valtion pitää olla mukana tässä, mutta näin ei ole asianlaita. Vaikka teille sanottaisiin päinvastoin, että minä tapasin valtion päämiehen, pääministerin e, ja suunnitteluministerin, puolustusministerin ja ehkä noin viisi, viitisen toista tuntia keskustelin puolustusministerin kanssa, mutta tämä Beku-rahasto ei toimi kansalaisjärjestöt se antaa sen toiminnan kansalaisjärjestölle tai paikallisille virastoille. Se ei toimi yhteistyössä valtionvallan kanssa, mutta minä toistan, minä toistan vaikka sata miljoonaa kertaa. Ei voida tehdä kehitysyhteistyötä ilman, että hallitus tukisi sitä. Hallitus on pistetty täysin pihalle tästä toiminnasta. Euroopan komissiollahan on vastuu tästä, että se soveltaa tämän rahaston toiminnan, koska sitä ei ole asianmukaisesti sovellettu toiminnan. Minulla on uusi tapaaminen minun yksikön päällikön kanssa. Jos hän sanoi, että tämä on mahdollista, niin silloin vastuuhenkilö sanoi, että se ei ole mahdollista. Jos tämä on mahdotonta, minä, joka otin käyttöön 100 miljoonaa yksityistä rahastosta mukaan tähän julkisen rahoitukseen, se on täysin käsittämätöntä. Ei silloin voida ottaa käyttöön tällaisia menettelyjä, koska tällä hetkellä tilanne on jumissa kurissa. Järjestelmä ei toimi. Me emme voi rahoittaa yksityisestä rahastosta plus julkisesta rahastosta. Se ei onnistu meidän täytyy tämä ratkaista vähän etukäteen, koska yritykset ovat jo vähän menettäneet kiinnostustaan, jotka ovat kiinnostuneet turvallisuudesta. Bankin turvallisuuteen on erittäin vaikea nyt kytkeä kehitysyhteistyötä, mutta rakenteellisesti Beku-rahaston pitäisi toimia valtiovallan edustajien kanssa, mutta sen pitäisi olla rahasto, jossa Keski-Afrikan tasavallan valtiovalta olisi kytketty mukaan tähän sen organisaatioon ja presidentti on ottanut kaiken vastuun sanoakseen minulle, että hän on valmis laatimaan ad hoc, perustamaan ad hoc valiokunnan, jossa kaikki osapuolet olisivat mukana kehitysyhteistyössä jotta tämä tehtäisiin täysin avoimesti. Valitettavasti komissiolta ei tämä ole mahdollista, jos ajatellaan johtaja, joka on paljon joustavampi kuin komissio. Eli niin me haluaisimme tietää, missä mennään. Kolmanneksi, mikään ei ole mahdollista turvallisuuskysymyksissä, jos meillä ei ole alueellista dynamiikkaa. Mitä me teemme, jotta voimme käynnistää alueellisen dynamiikan? Tottahan toki mm, meillä on G, LG5, G5, mutta Keski-Afrikka ei kuulu tähän. Mitä me teemme Kamerunin kanssa? Mitä me teemme demokraat, Kongon demokraattisen tasavallan kanssa? Miten me toimimme globaalisti turvallisuuden kanssa ja kehityksen kanssa? Eikö meille pitäisi antaa enemmän määrärahoja, jotta voisimme todellakin käynnistää hankkeet alueellisen dynamiikan puitteissa? Tästä me puhuimme viime kerralla. Me totesimme, että se toimii äh, aika hyvin norsulurannikolla ja Länsi-Afrikan alueella. Keski-Afrikassa alueellinen dynamiikka loistaa poissaololla. Minä tapasin entisen vastuuhenkilön äh, poliittisen vastuuhenkilön nimi ei nyt tule mieleen. Hän sanoi, että tämä on jämähtänyt paikoilleen miten me voimme käynnistää uudestaan alueellisen dynamiikan? Tässä nämä kolme tärkeää kohtaa. Minä olen vähän pessimistinen, hyvä puheenjohtaja asiat suivat niin kuin minä ennakoinkin. Minä sanoin joulukuussa, että turvallisuustilanne tulee huononemaan. Se on huonontunut. Sanoin, että meillä ei ole sopeutettuja instrumentteja. Ne instrumentit eivät ole valmiita, vaikka kehitysyhteistyön johtaja täällä sanoi meille. Meillä on siitä video, jonka kierrätytin viranomaisilla, että meillä on rakennerahastoja kumppanuussuhteissa. Jos on välttämätöntä, niin voidaan niitä käynnistää. Niin hallitus voi lähteä toteuttamaan, mutta toteutusta ei ole. Jos sitä ei ole, se tarkoittaa, että kaikki minun valmistelemani hankkeet yhdessä hallituksen kanssa äh, julkinen sektori, joka lähtee tekemään yhteistyötä yksityisen investoinnin kanssa, niin ne eivät koskaan näe päivänvaloa. Eli yksityinen sektori voi joutua ottamaan kaiken julkisen esimerkiksi teidän sähköistämisen tai tai teurastamoja, En niin minä voi tehdä sähköistämistä teurastamoja maan, maanteitä. Miten kaikki tämä voisi olla tuottavaa ja kannattavaa, plus turvallisuus siihen ynnättynä. Kolmanneksi, minä palaan tähän mieleen. Ei ole alueellista dynamiikkaa, alueellinen dynamiikka on keskeistä turvallisuudelle. Minä olin paikalla Kamerunin turvallisuusedustajan kanssa – Tein matkan Kamerunin turvallisuusedustajan kanssa, koska tunnen hänet hyvin, tunnen maan hyvin. Minä kävin usein 10-15 vuoden aikana siellä. Hänkin totesi, että ei ole todellista aloista dynamiikkaa turvallisuudessa, eikä ole mitään kehitystäkään. Bankin kehitys jämähtää rajoille. Miten te voitte ajatella bankin kehittymistä tämän alueen ulkopuolella, joka on 400-500 kilometriä johon kuuluu useiden maiden alueita. Tarvitaan enemmän alueellista dynamiikkaa. Anteeksi, että olin vähän pitkä, runsas sanoinen, mutta tämä tuli syörän sydämestä, koska olen sitoutunut siihen sydäntäni myöten. Minä olen välillä vähän epätoivoinen, mutta haluaisin toivoa kaik- eh, hyvää ja haluaisin, että kaikista huolimatta löytäisimme ratkaisun. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon. Komissio saa kohta vastauspuheenvuoron, mutta meidän täytyy muistaa, että BQ-rahasto Samoin kuin EDF-rahastohanke ovat sellaisia, että hallitus on ne allekirjoittanut ja EDF on paljon laajempi ohjelma. Siinä on kyse julkista peruspalveluista. Me nyt muutimme tässä käsittelyjärjestystä, joten en ole varma, ovatko komission vastaavat ihmiset täällä, mutta Norbert Noerserkin oli mukana matkalla. Täydennän vielä joitakin asioita, jotka pistivät silmään. En koskaan vielä ollut, ollut sellaisessa maassa, jonka pääkaupunki olisi niin pahoin tuhoutunut sisällissodassa. Myös YK toimet ja kansalaisjärjestöjen toiminta on olennaisesti parantanut tuhansien ja taas tuhansien ihmisten tilannetta. Edustaja Schaffhauser tuossa puhui myöskin turvallisuustilanteesta ja ilman turvallisuuden takaamista ei voi olla mitään kehitystä. Ja turvallisuus vallitsee tällä hetkellä vain pääkaupungissa ja sielläkin vain joissakin osissa. Miten tilannetta sitten voidaan parantaa ja millainen rooli YKlla pitäisi olla ja millä, mi, miten roolia pitäisi vahvistaa, millaisia toimi, toimeksiantoja YK pitäisi esimerkiksi Ranskalle tai muille antaa tilanteen parantamiseksi, niin siihen en halua ottaa kantaa. me saimme hyvin selvän viesti siitä, että ilman ulkoista rahoitustukea ei ole mitään valtiota enää olemassa. Kaikki tuki suuntautuu siihen, että valtio hallituksineen ja parlamentteineen ylipäänsä pysyy pystyssä. Koulutusmissio, sitä Linda sanoi oikeastaan olennaisimmat asiat. Tässäkin oli kauhistuttavaa nähdä, miten motivoituneita kouluttajat – toisaalta ovat ja olivat, ovat olleet ne kouluttajat, joita me olemme sinne lähettäneet, mutta sitten elinolosuhteet ovat aivan kammottavat ja on uskomatonta, että ihmiset niin pitkään jaksavat tehdä työtä näillä koulutusmissioilla. Ja tietenkin myös keskiafrikkalaiset koulutettavat ovat erittäin motivoituneita mutta välineet ja ylipäänsä kaikki, kaikki siellä on hyvin, hyvin vaatimattomalla tasolla. Me osallistuimme esimerkiksi ammuntaharjoituksiin, joissa ei ollut minkäänlaisia ammuksia. Se oli ikään kuin tällaista lasten sotaleikkiä puitteiltaan lähinnä. Ja meidän täytyisi varmistaa se, että tarvittavat resurssit ja materiaalit saadaan sinne. Ja oli myöskin kiinnostavaa nähdä se, että Venäjä tähän asti ei ole ollut kovinkaan vahvasti Keski-Afrikassa läsnä, mutta nyt Venäjä on ryhtymässä entistä voimakkaammin rahoittamaan nimenomaan Keski-Afrikan tasavallan armeja. Schaffhäuser totesi, että hän ei oikein mu- tai siis Schaffhäuserilta kysyin, että en oikein ymmärtänyt, missä asemassa olitte siellä maassa vierailulla. Ranskan valtion toimeksiannosta vai omin voimin vai jonkin yrityksen edustajana, missä organisaatiossa toimitte. Jos puhutte siitä, että mitä te siellä teitte, käytätte me-muotoa, niin haluaisin kyllä tietää, että kehen tämä me oikein viittaa. Asa. Oui, oui. <laughs> D'abord, j'ai été pendant 20... Minä olin 20 vuotta eurooppalaisen kehitysyhteistyöinstituutin puheenjohtajana, joka työskenteli tuolla alueella. Toiseksi minä olin Ranskan hallituksen mukana useilla matkoilla. Kolmanneksi minä olin tämän Afrikan hajakeskittämisohjelman alkumpan ja Maailmanpankin mukaan aloitteesta. Tämä kaikki löytyy minun ansioluettelostani, eli siellä on ollut aika paljon ranskalaiset edustajat tekevät turvallisuudessa ja kehitysyhteistyössä. Minä olen tavannut monia sotilashenkilöitä, jotka tekevät työtä turvallisuudessa ja kehitysyhteistyössä, eli toisekseen yksityissektorilta. Minä olen vakuuttunut, että pitää ottaa mukaan dynamiikkaa investointirahastoista. rahastoista jotta voidaan edes auttaa viedä eteenpäin yksityistä investointia. Minä olen pyrkinyt ottamaan yhteen samaan vähän edistystä yksityisiin investoihin. Minä olen pyrkinyt tekemään sitä eri yhteisöissä, joka on Arabiemiraateissa tällä hetkellä, joissa on maa edustajia kaikista maista, Euroopan maista myös, kuten Ranskasta, mutta ei vain Ranskasta, on myös Arabiemiraateista ihmisiä, on myös ihmisiä Yhdysvalloista, on myös ihmisiä, jotka tulevat Aasiasta voitaisiin tutkia, mitä voidaan tehdä yksityisen investointirahaston perustamisessa ja käynnistämistä kaikissa vaikeimmissa tilanteissa olevissa maissa. Tämä minä esitin kehitysyhteistyöjohtajalle tein selonteon kaikista minun työmatkoistani osoittaa, mitä me voisimme tehdä yksityisen rahoituksen turvin. Mutta mitä sitten tehdään vastapuolella julkisessa investoinnissa. Meidän täytyy hyvin selkeästi erottaa julkinen ja yksityinen, jotta yksityinen voisi toteutua. Ensimmäinen eh, ehtohan oli turvallisuus ja kehitys, ja toisekseen hankkeen tiimoilla on aina julkista sijoitusta. Jos julkista sijoitusta ei tule, niin ei sinne voida myöskään saada yksityistä rahaa. Minä analysoin nämä tapaus tapaukselta eri sektoreilta. Tässä näin. Kiitos. Tämä aiheen käsittely aloitettiin, kun vain Vente, Vente ja minä olimme täällä paikalla ja ajattelimme, että päästäisiin nopeastikin loppuun, mutta nyt on sitten enemmän väkeä paikalla. No nyt DEFCO-pääosastoltakin on täällä väkeä. Ehkä haluatte käyttää puheenvuoron Martan Kaluda vai kuka puhuu ja Ekosta myöskin. Niin lyhyesti voitte puhua, mutta sitten täytyy siirtyä tähän erityisrahastoon raporttiin ja tiedoksi kollegoille, että olemme muuttaneet täällä näiden esityslistan kohtien käsittelyjärjestystä. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tässä vielä minäkin puolestani ja me puolestamme kiittää tästä matkastanne ja siitä, miten sitoutuneita olette tekemään työtä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen parantamiseksi. Ja haluamme kiittää koko valtuuskuntaanne. Mm, pidämme tätä kertomustanne oikein tervetulleena. Se antaa merkittävää tietoa meillekin siitä, miten EU-toimet ovat osuneet maaliin. Te viittasitte siihen, että on varmistettavaa se, että henkilökuntamme voi työskennellä hyvissä olosuhteissa maassa. Välitän tämän viestin eteenpäin ja ylipäätään kaikki ne viestit, joita tässä salissa on keskustelun mittaan noussut esiin. Kiitos. Kiitos. Haluaako Eikko käyttää puheenvuoroa? No ei. No selvä. Tässä oli kyllä selkeästi sellaisia seikkoja, joita on syytä seurata ja Federica Mogherinin kanssakin pitää niistä keskustella jos saamme hänen kanssaan kokouksen, niin se olisi oikein hyvä, sillä voitaisiin puhua näistä sitten. Näiden valtuuskuntamatkojen tehtävähän on se, että keräämme tietoa ja opimme asioista ja sitten käytämme sitä tietoa hyödyksi tulevissa toimissa ja ohjelmien suunnittelussa. Ja nyt mahdollisesti olisi sitten tulossa jokin väline, jolla voimme hankkia esimerkiksi uniformuja. No nyt sitten käsiteltiin kohta 10 loppuun ja siirrytään taaksepäin kohtaan 9 esityslistalla. Eli Senegal ja Keski-Afrikan tasavalta. Kaksi äsken käsiteltyä kohtaa liittyvät kohtaan 9 EUn erityisrahastojen valvonta ja hallinnointi. Ja pyytäisin nyt meidän vieraitamme tulemaan tänne eteen. Euroopan politiikatutkimuskeskus SEPSin Kaksi edustajaa kertoo meille tutkimuksesta ja esittelee raportin, joka koskee erityisrahastojen valvontaa ja hallinnointia. Ja tämä esiteltiin jo talousarvion valiokunnalle aikaisemmin ja minä olin sitä siellä seuraamassa. Ja tämä raportti oli mielestäni niin kiinnostava, että ajattelin, olisi, että olisi hyödyllistä myös tässä valiokunnassa kuulla joitakin näitä vastaavia asioita talousarviovaliokunnassa näillä puhujilla ei ollut kovin paljon aikaa puhua, koska valiokunnan jäsenet pitivät niin pitkiä esittelypuheenvuoroja, joten minä suljen nyt suuni, mutta kysyn vielä, että oletteko saaneet tämän tutkimusraportin? Onko se jaettu teille, tämä mitä täällä esitellään? Verkkoversiona siis olette saaneet tiedoksi Voidaanko varmistaa, että tämä tutkimus lähetetään sähköpostilla kaikille? Ja tässä todettiin, että se on myös verkkosivuilla saatavana, SEPSin verkkosivuilla, mutta tiedotamme siitä, missä tähän voi tarkemmin tutustua. M mutta nyt siis vieraamme saavat puheenvuoron. Vosiliute ja Nunes esittelevät tämän tutkimuksen tärkeimpiä löydöksiä. Ja siinä oli todellakin tärkeitä havaintoja. Ja hän puhutaan myös seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä ja mietitään koko niiden olemassaolon tarkoitusta ja oikeutusta. Pitäisikö niitä yleisesti olla vai jossakin tietyissä tilanteissa? Pitäisikö olla enemmän tällaisia Afrikka- erityisrahastojen tyyppisiä välineitä ja näin poispäin. Ja nyt kuulemme sitten lisätietoja asiasta. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Olkaa hyvät. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kiitän edustajia, jotka ovat täällä läsnä, komission kollegat. Me olemme tehneet tämän tutkimustyön Euro, EUn erityisrahastoista. Olemme keskittyneet erityisesti näiden rahastojen hallinnointiin ei näytä toimivan nyt. Aha, no niin. No nyt, nyt lähti rullaamaan. Tutkimuksen sovellusala sisällytti nämä keskeiset elementit, joita me tutkimme, arvioimme niin kuin meiltä oli pyydetty teidän taholtanne, komissiolta, ja Euroopan parlamentin budjetin valvontavaliokunnalta. Ja tämä tutkimus ehitettiin tälle valiokunnalle ja myös budjettivaliokunnalle. Tämä on tämän tutkimuksen kolmas esittely. Olemme iloisia, että tätä kohtaan osoitetaan niin suurta kiinnostusta. Se osoittaa, että me emme tee tutkimuksia, joita ei lueta eikä eikä niihin perehdytä. Tämän tutkimuksen teki kaksi yksikköä, oikeus ja sisäasiat ja budjettiasiat. Te näette tässä kaikki lähteet, joita on käytetty. Jorge tulee puhumaan tästä vielä lisää. Hän kertoo meille muista toimijoista YKsta, erityisrahastoista, Maailmanpankista ja miten eri toimijat ovat sitten toimineet eri alueilla meidän arvioinnissamme valvonnasta ja hallinnoinnista mm, me olemme keskittyneet neljään rahast- eurooppalaiseen rahastoon, jotka on luotu erityisrahastoksi, kiireellisiksi rahastoiksi tai niiden oli tarkoitus auttaa puhjenneen kriisin jälkeen me, meillä oli koordinaatiomekanismi, jonka komissio oli laatinut. Sen piti helpottaa pakolaisiin kohdistunutta työtä. Oli erittäin mielenkiintoista vertailla näitä tekijöitä, mitkä olivat yhteneväisyydet ja erovaisuudet olemassa olevat eri erityisrahastojen välillä, jotka, tuli, olivat, jotka oli luotu budjetin ulkopuolelta, erityisesti kun ne oli pakolaiskysymyksestä Turkin kanssa, ja miten ne kytkeytyivät sitten EUn varsinaiseen budjettiin. Nämä erot johtuivat poliittisista painopisteistä, tuolla hetkellä me teimme tämän arvioinnin, jotta saataisiin tietää, mikä on lisäarvo paremmin säädellä EUn toimintaa tällä saralla. Me painotimme erityisesti asiaa, josko Euroopan parlamentin rooli budjettiviranomaisena voisi olla parannettavissa. Seurannan avulla kaikissa EUn vastaavissa toiminnoissa. Joskus on vaikea tarkistaa maaperällä tapahtunutta toimintaa. Me haluamme korostaa tosiasiaa, että me emme pystyneet toteuttamaan vaikutusten arviointia. Laadullinen hankearviointi on kyllä tehty, mutta otimme huomioon kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen selonteot ja me löysimme sieltä niistä erittäin mielenkiintoista tietoa. Yksi kollegoista, johon viittasi tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Mitä menetelmää me sitten käytimme? Ana, laadyl, tietojen a, laadullinen analysointi. Ehkä meidän pitäisi keskittyä ehkä enemmän tutkimuksen sisältöä, mutta haluan korostaa, että tässä on kyse interaktiivisesta menettelystä. Tässä ajanjakso, mitä tata, tapahtui syyskuun 2017 tammikuun 2018 välillä, eli komissio oli julkaissut tai joitakin asiakirjoja – ja totta kai me hyödynsimme niistä saatavia tietoja tai sitten sähköisesti. Tai asiakirjoista me kävimme myös keskusteluja kansalaisyhteiskunnan eh, edustajien eri järjestöjen kanssa, jotta saisimme tietää todellakin, miten asiat toteutuvat käytännössä. Sen avulla me pystyimme myös paikantamaan ongelmat. Tässä esityksessä me keskitymme kahteen erityisrahastoon EUta. Afrikan erityisrahasto, joka on suoraan sidoksissa EUn Afrikan huippukokoukseen Valetassa. Se perustuu rahastoon, kiireellisyysrahastoon, jonka avulla Euroopan parlamentti voi valvoa todella erittäin hyvin etukäteen silloin, kun on kyse kehitysyhteistyörahaston siir- varoista siirtäminen tähän erityisrahastoon. Me olemme, keskitymme myös Beku-rahastoon. Sekin liittyy ö, samaan asiaan, eli on kiireellinen erityisrahasto. Mitä tulee sitten näiden rahastojen perustamiseen? Varanhoitoasetuksessa määritellään säännöt erityisrahastoille. Ne voidaan luoda perustaan joko kiireellisyystilanteen vaatimina tai, tai seurauksena jostakin kiireellisestä tapahtumasta, joka vaatii erityisrahasta perustamista on mahdollista myös käyttää delegoituja säädöksiä tai käyttää teemakohtaista toimintaa. Mutta jos ajattelemme delegoituja säädöksiä tai teemakohtaista toimivuutta, niin silloin siihen tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Mitä tulee kiireellisyysapuun tai jälkikäteen annettuun kiireellisyysapuun, parlamenttia kuullaan, mutta erityisesti on olemassa ex ante vastuus vastuukysymys, joka on tärkeä. Varainhoitoasetuksessa sanotaan, että näillä erityisrahastoilla pitää olla tiettyä lisäarvoa. Pitää ottaa huomioon avoimuus, rahan hallinnointi, suhteellisuus, erityisrahastot luodaan sen takia, että voidaan parantaa myös EUn tämän saran toiminnan avoimuutta nimenomaan kun ne varat käytetään niissä maissa, joissa niitä tarvitaan, se antaa enemmän näkyvyyttä jäsenvaltioille. Etuna on se, että jousto, lis, jousto lisääntyy ja päätöksiä voidaan tehdä nopeammin. Me jo kuitenkin törmäsimme tässä tutkimuksessa siihen tosiaikaan, että tämä joustavuus ja nopeus johtavat usein rahaston perustamiseen, mutta neuvottelut kestävät joskus pitempään kuin silloin, kun neuvotellaan vastaavista asioista kehitysyhteistyön tiimoilta. Kaikki tämä sanoakseni sen takia, että kaikki mekanismit on luotu kriisiajan jaksoa ajatellen, ja ne on usein luotu ihan poikkeuksellisesti poikkeusolosuhteita ja poikkeuskestoa varten. So what we raise in our study is, uh, is the youth. Tutkimuksessa pohdimmekin, josko nämä Erityisrahastot ovat ehkä kaikista parhaiten sopeutettuja rahastoja, ottaen huomioon olosuhteet, joissa niitä käytetään. Ja kun on kyse kiireellisistä tarpeista erityisrahoille, nimenomaan Beku-rahastossa me totesimme, ja se on myös vahvistettu tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa, että komissio ei ollut tehnyt jäsenneltyä arviota tätä rahastoa perustettaessa, eikä myöskään, eikä myöskään oltu tehty pidemmälle vietyä arviota, mutta tilintarkastustuomioistuin kuitenkin sanoi, että huomioon ottaen olosuhteet tämä rahasto on suhteellisen hyvin sopeutettu nimenomaan, kun puhumme Keski-Afrikasta, jota on rahoitettu voimakkaasti kehitysyhteistyöohjelmia oli alirahoitettu Keski-Afrikassa. Meillä on ylimenokauden hallitus vallassa, tilintarkastustuomioistuin myönsi kappaleessa 14 kertomuksessaan, että oli äärimmäisen vaikeata käynnistää suuntaantavia kansallisia ohjelmia vastaavassa tilanteessa. Sanottiin myös, että aivan poikkeuksellisesti tämän tyyppinen rahasto voitaisiin luoda. Tilintarkastustuomioistuin oli samaa mieltä meidän analyysimme kanssa, eli tilintarkastustuomioistuin sanoi, että tästä ei saisi tulla mitään normimenettelyä – puhutaan tehottomuudesta joillakin foorumeilla, että joskus erityisrahastot liittyvät, kytkeytyvät toisiin erityisrahastoihin, kun rahoitetaan kehitysyhteistyötä, jotta vältyttäisiin sekaannukselta itse paikan päällä. Silloin pitäisi todella välttää mahdollisimman määrin paljon toimenpiteiden päällekkäisyyttä tai turhaa moninkertaistumista. Varainhoitosasetuksessa sanotaan selvin sanoin, että pitää löytyä lisäarvoa silloin, kun me toimimme, mutta valitettavasti tilanne paikan päällä on usein sen kaltainen, että ei voida tehdä pidemmälle vietyä analyysiä. Ja usein on ollut aika vaikeaa tietää, mitkä hankkeet olivat jo käynnistetty, koska ei ollut minkäänlaisia, ei ollut minkäänlaista viitoitusta määritelty tavoitteille niissä hankkeissa, jotka oli jo käynnistetty. Afrikan erityisrahasto luotiin myös kiireellisyys erityisrahastona. Meillä on tässä erityisrahasto, joka kattaa ehkä noin puolet mantereesta. Siitä nouseekin kysymys, mikä oli kiireellisyys, joka perusteli tämän rahaston perustamista. Eli tämä rahasto luotiin Chadin ja Sahe, Sahelin järvien alueelle. Ja sen jälkeen sitä, sitä laajennettiin Pohjois-Afrikan suuntaan ja Afrikan sarven suuntaan. Ja me sanomme myös tutkimuksessa Chadin ja Sahelin järvialueissa, järvialueilla – pitäisi painottaa enemmän kehitystyötä, mutta meillä on uusi, uudet kumppanuuspuitteet nyt, kun on kyse valtavasta muuttoliikkeestä ja Chadin ja Sahelin järvialia alue on kytketty tähän uuteen kumppanuuteen. Me olemme sitä mieltä, että oli äärimmäisen tärkeää korostaa sitä, että äh, muuttoliikkeen perustavat syyt löytyvät kehitystyöstä ja meidän pitäisi taistella näitä syitä vastaan nimenomaan kehitysinstrumentein nimenomaan, nimenomaan näillä normimenetelmillä. EUn erityisrahoilla on tietty rajattu toiminta-aika se on myös määrätty varainho- se on myös määritelty varainhoitoasetuksessa. Jos me haluamme toteuttaa kehitystyötä, meidän pitää tehdä sitä lyhyen aikavälin rahoituksen kanssa. Jos me haluamme pitkäkestoista kehitysyhteistyötä, niin voidaanko sitten kytkeä nämä erityisrahastot tämän kaltaisiin lyhyen aikavälin rahastoihin? Tämäkin tuli esille meidän tutkimuksessamme. Kun tutkitaan Afrikan erityisrahastoa, pitää tajuta hyvin seuraava asia. Jos me haluamme hallinnoida muuttoliikettä ja painottaa enemmän Pohjois-Afrikkaa ja Afrikan sarven aluetta, niin tot, ehkä silloin pitäisi ajatella enemmän erillistä rahastoa, eriytyttyä teemarahastoa. Teillä on tässä kysymys hallinnoinnista ja vastuusta. Se on tärkeää painottaa niitä. Euroopan parlamentti ei saa olla vain tarkkailijana. Si- Näin on sopimuksissakin kirjoitettu. Euroopan parlamentilla on tietyssä mielessä valvontaoikeus ja se, se on kutsuttu myös ö, strategisen neuvoston kokouksiin ja Euroopan parlamentin edustajat eivät ole läsnä. Ehkä on koordinointiohjelmia aikataulujen kanssa. Joskus nämä kokoukset osuvat yhteen Brysselin tai Strasbourgin täysistunnon kanssa. Joskus nämä kokoukset ovat muualla ulkopuolella, siis maissa, jotka eivät välttämättä saa varoja erityisrahastosta.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 demokraattinen ex ante vastuu. Operational committees where European Parliament is not present. Meidän pitää, tai siis anteeksi, päätökset, jotka liittyvät hankkeisiin, tehdään usein ilman Euroopan parlamentin läsnäoloa. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että tätä prosessia pitäisi saada läpinäkyvämmäksi Ja joskus kun ajatellaan näitä operatiivisia komioita, YK-edustajat on, ovat myös kutsuttuja paikan päälle, mitä tulee ex post-demokraattiseen vastuuseen. Vuosikertomus toimitetaan vuosittain Euroopan parlamentille ja meillä on myös kuukausittain tehtäviä selontekoja, puolivuosittain selontekoja ja Euroopan parlamentilla on oikeus puuttua puuttua valvonnan, valvontaan ja sen tutkimiseen silloin, kun on kyse vastuuvapaudesta ja sen myöntämisestä. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Um, so we found it uh, difficult. Me Of establishing, uh, and it's a worrying... Tämä on aika huolestuttava tendenssi, johon olemme törmänneet, eli lähteä luomaan erityisrahastoja. Kaikki tämä oli kiireellisyysratkaisu ja sitten se alkoi saada lisää jalansijaa. Siitä tuli vähän pysyvämpi olotila kehitysyhteistyössä. Meillä on sisäministeri, joka sisäministeri, joka tänä päivänä hallinnoi näitä rahastoja ja määrittelee aika monia päätöksiä. Yes, continue moment because we, we are getting now... Ehkäpä voin nyt jatkaa. Tässä olemme tähän mennessä kuulleet näitä avainkysymyksiä. Miksi nämä erityisrahastot luotiin. Sehän on iso kysymys tietenkin viime vuosina erityisrahasto on kasvanut kuin sieniä sateella myös EUn ulkopuolella. Meillähän on kehitysrahastossa aina ollut tätä rahoitusta ja kehitysrahaston äh, käyttö äh, siinä on ollut tiettyjä rajoituksia ja nyt sitten äh, sen kaltainen rahasto on saattanut myös olla huomioimatta Euroopan parlamenttia ja tämä on tietenkin luonut tiettyjä jännitteitä ja nyt kysytäänkin, että tulisiko ehkä budjettivallan käyttäjän voida kuitenkin puuttua tiiviimmin tähän rahastotyöhön ja Miksi halutaan erityisrahastoja? Siksikö kun on hätätilanne vai siksi, että halutaan lisärahaa vai siksi, että jäsenvaltiot haluavat äh, suoremman vaikutusvallan. Tämä on nyt ihan selkeä suuntaus. Myös YK jäsenvaltiot äh, haluavat äh, mieluummin raho- ra- antaa rahoitusta erityisrahaston kautta, koska se antaa niille toisenlaisen vaikutusvallan päätöksentekoprosessissa ja myös hankkeiden toteuttamisessa sen sijaan, että rahat annetaan vaikkapa jollekin YK taholle, joka sitten huolehtii koko asiasta. Joskus kysytäänkin, että mitkä ovat näitä syitä. No me havaitsimme, että erityisrahastot vastaavat hätätilanteisiin kyllä, mutta toimivatko ne näin myös jatkossa? E, ja onko tämä todella perusteltua? Esimerkiksi Afrikan hätärahasto, joka e, alkaa tai käynnisti työnsä yhdellä alueella, mutta sitten laajeni ja sitten onko maahanmuutto sellainen ongelma, jota sen tulisi rahoittaa vaiko eikö. Eli tällaisia kysymyksiä nousee esiin eri erityisrahastojen käsittelyssä ja todella sitten parlamentin rooli jos luodaan rahastoja, jotka jäävät tavanomaisten menettelyjen ulkopuolelle, rahastoja, joiden rahoitus tulee mm, muualta talousarviosta. Mm, budjetti on minun erityisalani, sisäinen, mutta myös ulkoinen. Ja iso kysymys tässä onkin nyt hallinto. Miten voimme tällais, tällais, tällaisia hätärahastoja saada sopimaan niihin budjettipuitteisiin, jotka meillä on ja niillä rahoilla, jotka meillä on, jos budjettia aina vain jatkuvasti leikataan ja sitten luodaan ulkopuolista rahoitusta, niin hän tavanomaisestakin tulee ikään kuin hätä. Kun ei ole rahaa, niin sitten tarvitaan heti tällainen hätätilanne ja tässä joudutaan kyllä sitten ongelmiin. Ja henkilökohtaisesti katson, että Afrikka-hätärahaston kohdalla on käynyt osittain ainakin juuri näin. Jotain täytyy tehdä, rahaa täytyy löytää, ja mm, ajatellaan vaikkapa nyt tätä maastamuutto-maahanmuuttokysymystä. Ja sitten kun tämä luodaan ulkopuolelle, niin käytetään osittain kuitenkin kehitysrahaston menettelyjä, mutta sitten ohitetaankin parlamenttia. Tämä täytyy kyllä ottaa huomioon. En minä käy läpi nyt näitä kaikkia suosituksiamme, mutta Kyllä meillä on ollut hiukan murhetta liittyen tähän ajatukseen, että erityisrahastoista tulee pikemminkin äh, ihan rutiininomaisesti käytettäviä. Ja heti kun äh, budjettivarat ovat vähissä, niin vaarana on, että turvaudutaan tällaiseen rahoitukseen. Ja se, että tämä on nähty suuntauksena muuallakin niin kuin YKssa vaikkapa ja että jäsenvaltiot haluavat ikään kuin näin saada jälleen ulkoisista toimista valvonnan omiin käsiinsä kansainvälisten järjestöjen sijaan, niin tietenkin täytyy pohtia, että mikä se todellinen ongelma ja syy sitten oikein on. Luodaanko näin parempaa politiikkaa vai ei, koska tehokkuus on tietenkin myös yksi asia. Tapahtuuko tämä nopeammin, onko tehokkaampaa. Ja jotkut erityisrahastot kyllä on luotu ihan tarpeeseen, mutta kyse onkin nyt sitten niiden jatkosta. Ja sitten on myös sellaisia erityisrahastoja, joissa ehkä, niin missä se linjanveto sitten on, ehkäpä joiltain osin tulisi sanoa, että ei näiden erityisrahastojen tulisi puuttua näihin asioihin. Ja kyllä tämä myös näkyy tai nousee esiin joidenkin maiden ulkopolitiikassa. Ja tässä on tiettyä painetta ja ongelmia, joita saattaa syntyä. Ja sitten jos ulkopolitiikkaa ajetaan erityisrahastojen kautta ja sitten on tällaisia ylikansallisia tahoja, jotka pyrkivät puuttumaan asioihin, niin kuin vaikkapa tämä Euroopan parlamentti, niin sitten tämä kuvio onkin jo vähän hankalampi. Eli nämä ovat näitä meidän pääviestejämme, vaikka, no niin, ja yksi pääviesti on muuten myös se, että tässä täytyy nyt olla varovainen. Emme me tässä arvioi sitä, miten rahat käytetään, ei suinkaan, vaan me vaan tarkastelemme tiettyjä perustavanlaatuisia eh, valvontaan ja hallintoon liittyviä peruskysymyksiä. Emme tässä arvioi erityisrahastojen toimintaa, vaan sitä, ovatko menettelytavat korrekteja. Ja me katsomme, että tiettyjä menettelytapoja tulisi ehkä uudelleen tarkastella. Eli nämä ovat näitä meidän löydöksiä. Minä en minä nyt käy näitä kaikkia tässä läpi. Mm, muuten me puhumme aivan liian pitkään. Tässä on erilaisia esimerkkejä, joissa pyrimme tekemään vertailuja erityisrahastojen ja muiden välillä ja demokraattinen valvonta, parlamentaarisen valvonnan puuttuminen. Tätä on hyvin vaikea eri erityisrahastoja vertailla. On myös sellaisia erityisrahastoja, jotka liittyvät vaikkapa naapurustopolitiikkaan tai liittyvät vaikkapa investointipankkiin, mutta niillä on sama nimi, Trust Fund – Eli on näitä hätärahastoja ja sitten on muita erityisrahastoja. Kiinnostavaa kuitenkin nähdä, että niitä nyt on tosiaan ilmestynyt kuin sieniä sateella ja on ehkä välillä hiukan hankalaa myös ymmärtää logiikkaa niiden taustalla, kun nimi on sama tai vastaava. Meillä on Afrikka, hätärahasto, ja sitten meillä on eh, Afrikka-erityisrahasto, toinen on eh, todella hätärahasto ja toinen on taas investointipankin eh, rahoitushanke. Onko täällä vielä jotain erityisen pääsuositusta, joka olisi erityisen tärkeä muihin verrattuna? Niin, täällä mainittiinkin, että löysimme pari tapausta, jossa preferenssinä on ollut yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, mutta sitten on myös muita tahoja. On tämä on hallintoelin ja sitten täytäntöönpanoelin. Joskus niissä on samoja henkilöitä. Näitä ei, näin ei tulisi olla. Ja näin voi sattua, jos tehdään äh, yhteistyötä eri äh, hallitusten virastojen kanssa vaikkapa ja halutaan antaa näiden, näille äh, toimintamahdollisuuksia ja näin on sitten puurot ja välit ovat menneet sekaisin ja näin ei saisi tietenkään olla. Meillähän on kuitenkin menettelyt, valvontamenettelyt ja demokraattisen valvonnan menettelyt, joita tulisi soveltaa. Nyt vielä nopeasti katson läpi, että olenko unohtanut mitään. No ehkäpä ainut suositus tässä loppuun on seuraava. Esimerkiksi YKssa on koko joukko erityisrahastoja ja myös niihin liittyviä ongelmia. Eivät suinkaan ongelmattomia ole nekään, mutta, niillä, mutta YKlla on kuitenkin yksi ö, yhteinen raportointimalli, ja yksi yksikkö, yksi taho, joka huolehtii näiden kaikkien erityisrahastojen raportoinnista, eli tällainen yksi yhteyspiste, ja se voisi kyllä olla hyödyksi myös Euroopan unionissa. Eli hyvä esimerkki YKsta, vaikka heilläkin omat ongelmansa on, ja jotkut sanovat, että ei YK oikein toimi, mutta se nyt ei ole tässä se tärkein asia, vaan tietää, että mihinkä mennään verkossa ja sitten tieto löytyy sieltä helposti ja keskitetysti. Ja suosittelemme myös YKn kauttaista ikään kuin virtuaalista erityisrahastoportaalia. Tällaista Euroopan unionilla ei ole. Tässä minun osuuteni ja jos teillä on kysyttävää niin tulevaisuudesta tai budjetista tai mistä hyvänsä, niin yritän mielelläni vastata. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Harmi, että jouduimme nyt patistamaan teitä. Mutta syynä on se, että haluamme myös kysymyksille aikaa. Afrikan erityisrahaston Johtokunnan kokous on huomenna ja tuota aikataulua muutettiin, jotta parlamentin edustajatkin pääsisivät mukaan. Minä en valitettavasti nyt pääse mukaan tuonne, mutta meiltä on kyllä edustus sinne. Ja tämä on yksi osoitus siitä, että yritämme parlamentin sitoutumista tähän toimintaan parantaa. Ja parlamentillakin on sitten osansa tuossa rahastojen perussäännössä. Ensimmäisen erityisrahaston luontiaika oli aika äh, hankala, koska se tapahtui heti 2014 juuri vaalien jälkeen. Mutta nyt sitten on kollegojen puheenvuorojen aika. Sar, Sargentini, Schaffhauser ja Hoibach. Judith ensimmäisenä. Kiitos paljon ja kiitos SEPSille tästä tutkimuksesta. Tämänkin valiokunnan työssä meillä on esimerkiksi uusi maahanmuuttotyöryhmä, jossa yritämme pohtia kehitysyhteistyötä maahanmuuton ja muuttoliikkeen näkökulmasta, joten tämä on mielestäni oikein hyödyllinen raportti. Minua kiinnostaa, että miltä teistä näyttää tie eteenpäin. Minusta nimittäin näyttää siltä, että kyse on hätätilanne erityisrahastosta ja kysymykseni kuuluu toisaalta, että mikä hätätilanne nyt on kyseessä. Se on oikein ajankohtainen kysymys, mutta jos tämä rahasto nyt päättyy muutaman vuoden päästä, sen toimintakausi päättyy, niin äh, miten sitten esimerkiksi kansainvälisten toimijoiden ja EU-jäsenvaltioihin ja muihin lahjoittajiin liittyviä projekteja rahoitetaan. Aikaisemmin niitä olisi rahoitettu erillisissä kehitysyhteistyöprojekteissa mutta nyt olen kuullut, että tällaista perinteisemmistä hankkeista on jouduttu irtisanomaan ihmisiä tai työntekijämäärää vähentämään. Ja eh, mitä sitten tapahtuu 2020 vuoden jälkeen? Mitä kehittyvien maiden paikallisessa infrastruktuurissa on saatu aikaan siihen mennessä, kun tämä erityisrahasto on, on eh, päättynyt, oli se sitten hoitanut tehtävänsä tai ei. Ja sitten Schaffhäuser. Je, je l'ai dit plusieurs fois, je... Olen sanonut useaan otteeseen, minä puolan rahastoja, mutta miksi pitäisi lähteä muuttamaan niiden toimintatapoja? Yhtäältä on budjettiapu, budjettiapua, jota me myönnämme, se usein putoaa ainakin mustaan aukkoon ja loppuu aikaisemmin kuin valtiovallan budjetti, eikä meillä ole valvontaotetta tähän toisaalta. Olen jo sanonut, että humanitaarista apua pitää jatkaa, se menee kansalaisjärjestöille. Sillä on oma hyödyllisyytensä, ei voida toimia toisin kiireellisyystapauksissa. Väestöä pitää auttaa, vaikka valtiota ei ole olemassakaan. Eihän tämä kehitysyhteistyötä vie eteenpäin, mutta humanitaarista apua pitää antaa. Mutta sitten on toisaalta kehitysyhteistyö, turvallisuus kehitysyhteistyössä. Sehän oikeuttaa uudet politiikat. Me olemme uuden tilanteen edessä turvallisuudessa, jossa turvallisuus ja kehitysyhteistyö ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Sen takia meillä pilolliseen sopiva instrumentti, rahasto, on hyvä instrumentti sillä ehdolla, että se käsittelee turvallisuus- ja kehityskysymyksiä yhdessä ensinnäkin. Toinen asia, jotta se tehtäisiin yhteistyössä valtiovallan kanssa, tarkoittaa yhteispäätöstä, jossa nämä kaksi allekirjoittajaa menojen puolelta ovat yhtäältä valtio ja, e, ja unionin edustaja paikan päällä. Toisin sanoen emme me lähde käsittelemään jotain globaalia budjettia, vaan suoraan käsitellään turvallisuuskehityshankkeita, joiden pitää yhtäältä taata turvallisuus ja myös lähteä käynnistämään taloudellisen kehityksen dynamiikka. Tämä instrumentti, BQ-rahasto ja nykyrahastot, eivät mahdollista tätä, koska ne eivät toimi yhteistyössä valtiovallan kanssa. Toisaalta pitäisi tietysti parlamentin toimia siten, ettei se jää kaiken tämän ulkopuolelle. Ei tässä pidä lähteä tekemään mitään lisäbudjettia, koska tässä, on, tässä pyritään kiertämään parlamentti, se jätetään ulkopuolelle ja saamaan komission rahoitusta. Ja tämähän tarkoittaa sitten, että jos ajattelemme koko rahoituksen hallinnointia, se pitää olla hallittavissa. Ei se tarkoita sitä, että meillä on investointirahasto ja samalla hukataan rahaa, hukataan rahaa ja toimitaan vastuuttomasti. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää todella pohtia, miten tämä turvallisuuskehitysinstrumentti otettaisiin käyttöön yhdessä afrikkalaisten valtion kanssa, mutta ei jätetä siellä näitä valtioita tähän budjettiavun mustaan laatikkoon, mustaan aukkoon, jota on tehty jo aikaisemmin kehitysyhteistyössä, kun on haluttu puhua myös turvallisuudesta. Kiitos, Maria Hoipa. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä. En valitettavasti kuullut sitä ihan kokonaan, mutta kuulemani on kyllä hyvin samalla linjalla kuin meidän täällä toistuvasti esittämämme kritiikki siitä, että että kaikkia varoja ei alisteta mm, parlamentaariselle valvonnalle, vaan että tilivelvollisuus ei toteudu, vaan se ohitetaan ja että epäsäännönmukaisuuksiakin voi sitten silloin tällöin löytyä. No komissio kyllä tuntee tilanteen, mehän olemme esittäneet tätä kritiikkiä osaltamme ja kysyisin, että että oletteko tarkastelleet, miten äh, sitten jatkossa, erityisesti kun ajatellaan tätä tulevaa monivuotisen rahoituskehyksen uutta välinettä, tätä single-välinettä, ja jos meillä on tosiaan sellainen väline, joka sisältää 20 prosenttia joustavuutta, niin tähän 20 prosenttiin saa kyllä mahdotettua aika paljonkin siis sellaista mitä tällä hetkellä esimerkiksi erityisrahastojen kautta hoidetaan, siis ajallisesti rajallisten rahastojen kautta. Oletteko te tarkastelleet tätä tulevaisuutta silmällä pitäen vai oletteko katselleet vain sitä, miten erityisrahastot toimivat nykyisellään tällaisena? Kiitos. Thanks. That's the end of the questions. Kiitos. Tässä olikin viimeinen kysymys. Paitsi minulla on vielä yksi kysymys. Komissio usein sanoo, että erityisrahaston ideana on se, että ihmiset voivat osallistua toimintaan tai rahoitukseen. Ja onko teillä jotakin tietoa siitä, miten esimerkiksi jäsenvaltiot tai muut valtiot tai organisaatiot ovat osallistuneet? No annetaan heidän nyt vastata ensin ja sitten komissio saa lopuksi vielä vastaus puheenvuoro, jos tämä sopii. Um, I will, I will not answer. Vastaan. Minä vastaan näihin kysymyksiin englanniksi. Voisin puhua myöskin ranskaa tai saksaa, mutta vastaan nyt tietyn tyyppisellä englannilla. Eikö se mene nopeammin? Jos te jos katsoo suoraan eteensä, ei tässä, ei tämä ole kehitysyhteistyön yksinomainen oikeus kiireellisyyttä, välialkaisuutta, tiettyä kestoa, niin sekin, se voi tapahtua milloin tahansa, missä tahansa. Ja kaikki aina sanovat, että on ongelma, joka on syntynyt äkkiä. Eli on tärkeää, että joku katsoisi, mitä voitaisiin tehdä mahdollisimman nopeasti ja analysoisi näiden hankkeiden siirron kansalaisjärjestöjen edustamille ryhmille. Ymmärrän toki, jos te haluatte nopeasti viedä eteenpäin, kehitellä hankkeita tai te haluatte puuttua asioiden kulkuun, jotta tuttujen, tunnettujen kumppanuussuhteiden välityksellä. Se on hyvä optio, joskus se on ihan oikein ja toimiva, mutta meidän pitää ajatella myös ylimenovaiheita ja tähän, tämä edellyttää menetelmää. En kovinkaan usein ole havainnut asennoitumista, jossa sanotaan, että meillä on alussa kirjallisuusrahasto selvä ja katsotaan sitten, miten jatketaan toimintaa ja mihin rahastoon se jatkossa voitaisiin kytkeä. Eli tässä siihen kysymykseen vastaus. Sen jälkeen rahaston hyödyllisyys. Joissakin tilanteissa emme tätä kyseenalaista, kun on kyse turvallisuudesta, humanitaarisesta kiireestä. Totta kai silloin tarvitaan rahastoa, mutta nousee esiin kysymys joustosta. Miksi EUn budjetti ei voi reagoida ilman ulkoista rahastoa ja sen välintuloa? Ehkä se voisi olla hyödyllistä jossain äärimmäisen vaikeissa tilanteissa, kun turvallisuuskysymykset nousevat esiin. Totta, se on totta. EU on usein ongelmien edessä, jotka eivät ennen olleet aktuelleja kehitysyhteistyölle, josta on tullut yhä monimutkaisempia. Ja eivätkä monet budjetit ole senkään parempia. EUn sisäinen budjetti oli valmistautunut kriisiin, eikä ulkoinen budjetti ollut valmistautunut toiseen kriisiin. Eli Eli laadittiin budjetti normaaliin kriiseihin, normaaliin ongelmiin, eikä sitä oltu laadittu kriisitilanneita vasten, näkillisiä tilanteita varten. Voitaisiin jatkossa laatia budjetti, joka olisi kir- joustava ilman, että pitäisi käydä läpi kinkkisiä pitkiä menettelyjä. Tällä tavalla voitaisiin saa, voida luoda uusia toimivia instrumentteja. Tämä on todellinen ongelma, eli meidän täytyy todellakin ottaa esille kysymys, miten ja mitä tehdä tulevaisuudessa totta. Me olemme tutkineet tätä asiaa, mutta nousee vielä toinen asia maa, maista, joista on sovellettu luulen, että normaali kehitys yhteistyö tarkoittaa hallituksellisia rakenteita, esimerkiksi siis e- erityisrahastot Euroopan investointipankista – pankeista, joiden kanssa komissio on yhteistyössä, mutta joskus on kyse maista, jotka saavat rahaa, ovat myös mukana tässä strategiassa. Eikö siis olisi mahdollista tehdä vähän tämmöistä mm, leikkaa liimaa systeemiä, jos maa, joka on siihen, johon varoja siirretään, on mukana myös tässä hankkeessa ja projektissa ja strategiassa. Ja mm, kyse vielä yhdestä ainoasta instrumenteista. Halu, halutaan usein luoda yksi, yksi vain yksi instrumentti. Meillähän on aika paljon instrumentteja, ehkä jopa liikaakin. Se on myös keino saada nopeasti rahaa liikkeelle. Eli silloin ei tarvitse lähteä siirtämään rahaa yhdestä budjettikohdasta toiselle. Näissä tapauksissa ei kuitenkaan voi taata joidenkin rahoitusten vakautta, mutta 20 prosentin jousto tarkoittaisi, että voidaan ratkaista koko joukko näiden rahastoihin liittyviä ongelmia, mutta tässäkin pitää pohtia jousto. Onko se riittävää vai tarvitaanko aivan erityisrahasto prosentteineen, jota ei käytettäisi, jos lähdetään siirtämään rahaa ohjelmasta toiseen, jos lähdetään leikkaamaan taas yhdestä kohtaa, sitähän tehdään EU-budjetissa ja on tehty, koska leikataan esimerkiksi kehityksestä ja tutkimuksesta, koska ei haluta leikata maataloudesta mitään. Ja sitten tulee, jos on kriisi tai ei, niin silloin kehitysyhteistyö kärsii. Eli meidän täytyykin tietää, voitaisiinko, mm, minkä takia me minkä asian puolesta me puhumme, olisi joku vakaa rahoitus, joka reagoisi vain silloin, kun tarpeet nousivat esiin. Se tarkoittaa sitä, että voitaisiin vähentää reaktioaikaa rahoitukselle ja mitä tulee maiden maksuosuuksiin, niin ne, jotka eivät ole mitenkään kehuttavia tai loistavia, kun on kyse valtiolta tulevista rahoja, joskus ne olivat hyvin symbolisia summia, jotka takaisivat läsnäoloon ehkä 10 000 euroa. No sitten on maita, jotka maksavat osu- osuudesta hyvin vähän. Ja joskus pitää siirtää rahoitusta jotta muualta, jotta voitaisiin kattaa tämä jäsenvaltioilta tullut liian pieni maksuosuus. Esimerkiksi Junckerin ohjelmassa on joitakin kohtia, jotka edellyttävät siirtoja muista kohdista, jotta me haluaisimme takeet maksuosuuksista jäsenvaltioilta, mutta jäsenvaltiot eivät tuo mitenkään huomattavaa maksuosuutta, ellei se ollut, tämä maa ole ollut mukana alun perin tätä ohjelmaa laatiassa tai sitten olisi muuten vain avokätinen mutta rahoitus tulee yksinomaan EU-ta ja silloin se on aivan asianmukaisesti rahoitettu, mutta se ei ollut kovinkaan loistava. Tulokset eivät ainakaan ole loistavia. En tiedä, onko tästä poikkeuksia, mutta en usko siihen. Maybe, uh, just some numbers that for... No ehkä vähän numerotietoja tästä Beku-rahastosta. Kolme neljäsosaa kokonaisrahoituksesta tuli EUn talousarviosta ja vain yksi neljäsosa jäsenvaltioilta. Ja vielä harvemmat jäsenvaltiot osallistuivat tähän EUn Afrikka erityisrahastoon. 3,38 miljardia lahjoitettiin ja sitten 2,9 miljardia tuli EUlta ja sitten tuo 0,45 miljardia jäsenvaltioilta tai muilta toimijoilta. Näitä rahoitustilaisuuksia siis on, mutta järjestelmä on niin monimutkainen, että ne jäsenvaltiot, jotka haluaisivat antaa rahoitusta, jotenkin putoavat pois sitten projektien to- toteutuksesta. Organisaatiot kilpailevat ja tekevät tarjouksia projekteista. Ja tämä on vähän monimutkainen järjestelmä. Ja toinen hankala säädös on 5 prosentin hallintokulu säädös, eli vain 5 prosenttia voidaan rahoittaa erityisrahastoista. Ja tästä syystä EUn rahastojen on toivottu olevan edullisempia kuin YK rahastojen, mutta jos katsotaan näiden erityisrahastojen hallinnointitapaa, niin ei ole aivan selvää, mitä hallintokuluihin sitten sisältyy, esimerkiksi mitä hallintohenkilökuntaa tai työntekijöitä ja tähän Euroopan tilintarkastus, EUn tilintarkastustuomioistuinkin kiinnitti huomiota. Ja prosessissa on havaittu, että aika usein tapahtuu niin, että varsinkin kun delegoituja sopimuksia käydään läpi, niin jäsenvaltioiden tai kansallisten, kansallisten valtioiden kehitysyhteistyötoimistot saavat rahoitusta tai vastaavat tahot ja sitten rahoja ohjataan kansainvälisille organisaatioille ja ne sitten taas tekevät sopimuksia alemman tason organisaatioiden kanssa ja tämä kaikki monimutkaistaa hallintoa, kuvioita ja vaikeuttaa selon saantia niistä. Se vaikuttaa kaikkiaan siihen, miten erityisrahastojen avulla voidaan varmistaa se, miten todella pystytään rahoittamaan niitä kustannustehokkaimpia ja parhaita projekteja. Hyvät kokemukset erityisrahastoista osoittavat, että silloin kun on ollut tavallaan rajoitettua kilpailua, kilpailutusta projekteissa, niin silloin projektit saatiin myönnettyä nopeammin ja kustannustehokkuutta käytettiin yhtenä tekijänä tässä arvioinnissa ja tämä on ollut hyvä käytäntö, jolla on lisätty läpinäkyvyyttä. Niin valitettavasti nyt täytyy katsoa myös kelloa ja tulkittavat puoli seitsemän asti täällä vain ja komissiollekin pitäisi saada vielä puheenvuoro. Mutta Didier Verse komissiosta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan täsmällisesti ja lyhyesti kaikkiin kommentteihin ja ehdotuksia ja suosituksia, joita täällä on kuultu. Ensinnäkin suurkiitos tästä tutkimuksesta ja lisäarvosta tutkimukselle on erittäin tärkeää komissiolle, että meillä on tämä hallussamme, mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin. Komissio tukee parlamentin kytkemistä näiden rahojen rahastojen hallinnointi, mutta parlamentilla on myös tarkkailijan asema erityisrahastossa, Afrikan erityisrahaston hallitusneuvossa. Hyvä puheenjohtaja, seuraava hallintoneuvoston kokouksessakin on määritelty, että parlamentti voi olla siellä edustettuna. Mitä tulee sitten parlamentin oikeuteen hyväksyä näitä toimia mm, ja, ja budjetin toteuttaminen, se on komission etuoikea ja varanhoitoasauksessa sanotaan, että erityisrahastot ovat instrumentti, joiden avulla pyritään toteuttamaan budjettia eh, ulkosuhdetoiminnassa. Sen takia päätöksentekoprosessi eh, erityisrahastojen käyttämisestä on komission etuoikeustoimivaltuuksissa, mutta parlamentti voi myös kuitenkin valvoa ja voi saada informaatiota, on oikeus saada informaatiota komissiolta kertomuksen muodossa, kuukausikertomuksen muodossa, jossa puhutaan vain jokaisen erityisrahaston toteuttamisesta ja toiminnasta portaalista, miten tämä on asiamerkki, asiakirja, jonka budjettipääosasto voi toimittaa mitä tulee erityisrahastojen rahoituksellisiin resursseihin ja puolivuotiseen kertomukseen, niin sekin pitää toimittaa jokaisesta erityisrahastosta. Ja on puhuttu myös joustosta, lisäarvosta erityisrahastoissa. Jos otan Afrikan erityisrahaston, joka luotiin perustamaan sen takia, että lähdetään antamaan nopea vastaus joustava ja tehokkaassa kiireellisyystilanteissa, se kyse vakauttaa Chadin, Chadin järvialueen ja Sahelin alueen tilannetta ja myös muuttoliikettä. On totta, että tässä tutkimuksessa ei paneuduttu tuloksiin ja vaikutuksiin, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että tämä erityisrahasto pystyi pelastamaan 3700 ihmistä Nigerin erämaasta ja 3000 ihmistä pystyi hyötymään eh, integroitumisessa, kun he palasivat kotimaahansa. Nämä ovat tuloksia tänä päivänä. Eli klassisen kehitysyhteistyön avulla se ei olisi ollut mahdollista. Eli voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Toisaalta taas erityisrahasto osoittaa selvästi, minkä, mitkä ovat syyt, kun ihmiset lähtevät liikkumaan kotipaikaltaan. Eli he pitäisi saada, heille pitäisi tarjota työllisyyttä ja taloudellista mahdollisuutta elää pitkällä aikavälillä, mutta nämä hankkeet ovat kyllä elinkelpoisia ja on totta, että olemme käyttäneet hyvin tehokkaita toimivia hankkeita, jotka olivat käytettävissä ja toiminnassa jo jäsenvaltioiden virastoissa. Tavoitteena oli joustavuus ja tehokkuus parlamentti perehtyi näihin hankkeisiin. Tänä päivänä meillä on jo tuloksia. Jos me olisimme voineet tehdä paikantamis- ja muotoutumis- ja ohjelmoimistutkimuksia näistä hankkimuksia, meillä ei olisi näitä tuloksia, kuten te pystytte paikan päällä Senegalissa toteamaan. Ja sitten lyhyt analyysi on tehty Afrikan erityisrahastosta ja, ja niitä instrumentteja, joita saatiin eu budjetista on pystytty perustelemaan se, että Afrikan eristysrahasto oli huomattavasti tuntuvasti nopeampi 33 päivää keskipitkän aikavälin äh, hankkeiden ja Muualla se oli pidempi aikaväli 180 päivää sopimusten tekemiseen ja me haluaisimme vielä lyhentää tätä 474 päivää äh, äh, EDFn raho- avulla tämä olisi kestänyt noin pitkään. Eli nämä luvut osoittavat, että me olemme pystyneet kiihdyttämään, nopeuttamaan toimintaa. Jäsenvaltioiden ja virastojen rooli. Haluan kertoa teille, että tilintarkastustuomioistuimessa on tekeillä selvitys, jossa puhutaan eturistiriidoista suhteessa jäsenvaltioihin, on tärkeää mainita tämä, kun halutaan noudattaa varanhoitoasetusta. Ainoastaan jäsenvaltion edut voivat äänestää ja he ovat komission kanssa kumppaneita, kun on kyse toimivista komiteoista ja hallintoneuvosta. Jotkut virastot osallistuvat pistekohtaisesti näihin kokouksiin vain tarkkailijoina. On totta, että jotkut virastot saavat tuntuvia keinoja. Miksi? Miksi? koska ne ovat läsnä paikan päällä enemmän kuin muut, koska neillä on tärkeitä keinoja lähteä toteuttamaan ja niillä on todella äh, painavaa lisäarvoa. Erityisrahastoissa ja muiden virastojen pitäisi pystyä toimimaan paikan päällä. Se on kyse virastosta tai kansalaisjärjestöstä. Se vaatii aikaa, tarvitaan henkilöstöä, pitää avata toimistoa, pitää ymmärtää maa ja sen toimintaan se vie aikaa. Eli kyse on kiireestä meillä, meidän pitää toimia nopeasti, ja me voi odottaa, vira, että virasto kes, virastolta se vie kaksi tai kolme vuotta ennen niin kuin se on hyvin juurtunut paikan päälle. Eli meidän pitää, ei tarkoitus ole eliminoida näitä. Me yritämme tehdä työtä viraston kanssa, autamme niitä, mutta kiireellisissä tapauksissa, kun me haluamme toimia nopeasti ja tehdä nopeasti, luoda sopea, nopeasti sopimuksia ja hankkeita. Emme voi odottaa pitkiä kuukausia tai vuosia ennen kuin virasto tulee paikan päälle ja tajuaa, mikä on paikan päällä todellisuus. Tämä minä haluan myös kertoa teille, että näiden lukujen takana rahastoissa, jotka on uskottu jäsenvaltioiden ja YK virastoille, meillä on vain kuusi sopimusta kymmenestä on toteutettu kansalaisjärjestöjen toimesta. Kun puhutaan kansalaisjärjestöstä tai yhteiskun- kansalaisyhteiskunnasta, se ei osallistu painavasti näihin erityisrahastoihin, mutta voidaan ajatella, että ne rahat, jotka kulkevat kansalaisjärjestöjen kautta ja YK kautta ja jäsenvaltioiden virastojen kautta, niin yli puolet erityisrahastoista todellisuudessa toteutuu kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kautta ja kansallisten kansalaisjärjestöjen kautta. Sitten jos voisin puhua vielä jäsenvaltioista, jotka ovat osallistuneet. Sehän sanottiin, että 400 miljoonaa euroa. Voidaan katsoa, onko lasi puoliksi tyhjä vai täynnä. Komissio tietysti haluaisi, että jäsenvaltioissa lisäisivät 4 miljardia. Me olemme pyytäneet sitä useasti, mutta näin ei vaan laita valitettavasti ole. 400 miljoonaa euroa on hyvä vaiva, ponnistelu tietysti erityisesti jos katsomme muita lukuja, jotka esitellään huomenna hallintoneuvostolle Saksalla on 157 miljoonaa, Italia 104 miljoonaa, mutta Tsekin tasavalta on ylittänyt 10 miljoonaa, Tanska 10 miljoonaa, Puola 10 miljoonaa euroa, Alankomaat 26 miljoonaa, Ranska 9 miljoonaa euroa. Eli tässä nyt puhutaan selkeästi. Tilanne on täysin kaatunut päälailleen on maita, esimerkiksi Puola, no muutamia mainitakseni, jotka esimerkiksi Ranska joka on tullut mukaan tähän erityisrahastoon. Öö, jotakin on muuttanut. Minä puhun vielä vähän nopeammin. YK ja sen erityisrahastot, nämä erityisrahastot, joista tänä päivänä keskustellaan, mitä niiden avulla on voitu tehdä. EU ja komissio eivät laita näitä rahastoja YK erityisrahastoihin, koska meidän täytyy tietää, mistä puhutaan. Euroopan parlamentilla oliko sillä oma paikkansa YK erityisrahastoissa. Onko Euroopan parlamentilla olisi ö, tarkastusoikeus YK erityisrahastoihin. Näin tapahtui ennen, mutta näin ei enää ole. Kiitos komission erityisrahastojen tämä keskustelu käydään sillä tavalla, että Euroopan parlamentilla on mahdollisuus tarkastaa näiden varojen käyttöä. Meillä on nämä euro EUn erityisrahastot. Minä puhun tästä, tästä portaalista. Se, meidän täytyy tietää, että erityisrahastoilla on oma yhteneväinen toiminta tietyssä toimintaympäristössä ei kannata lähteä luomaan samanaikaista rakennetta jonkun erityisrahaston kanssa, jos ei sitä ole kytketty poliittiseen vuoropuheluun ja maantieteelliseen kontekstiin mm, niin klassisten instrumenttien kanssa, jos ajattelemme instrumenttejen yhteneväisyys toisin sopimus. Klassiset ja erityisrahastot, se on keskeistä, on kyse sitten mistä, EFKosta tai muista pääosastoista. Kaikki nämä erityisrahastot on kytketty maantieteellisten yksikköjen hallinnointiin. Thank you very much. Of course there are some... Kiitos. Tietenkin tässä oli muitakin kysymyksiä. Schaffhauser, voitteko odottaa hetken? Kiitos. Totean vain, että kuka täällä puhuu puhelimeen? Voitteko lopettaa? Keskustelu kuuluu meille kaikille. Jäsenvaltiot siis antavat myös kahdenvälisesti rahaa ja miten voimme tietää, että se ei ole pois kahdenvälisestä avusta. Ja sitten tämä projektien rahoitus ja varojen käyttö projektissa ovat kyllä kiinnostavia kysymyksiä ja samoin se, miksi kestää niin kauan, että näitä projekteja saadaan vedettyä läpi. Komissiolle suuret kiitokset ja SEPSin edustajille kiitokset ja palaamme tähän aiheeseen varmasti jatkossa. Mistä nyt oli komissiosta? Kenties vielä joku haluaa puhua. And, um, uh, uh it, yeah. Jos voisin lisätä. Engineer, um, if I can add... Jos voisin lisätä pari yksityiskohtaa. Interpreters go and you con- it's, it's, really, it's really too late. We close, sorry, I wasn't advised, saw you were coming or oh, you had to speak. Niin, siis ehdottaisin, että tulkit voisivat lähteä. Kello on nyt puoli seitsemän ja tämä on nyt venynyt pitkään, joten sovitaanko, että käydään tämä keskustelu sinun kanssasi jälkikäteen. Kahden kesken aloitamme huomenna sitten yhdeksältä koordinaattoreiden kokouksella ja äänestykset 10.15.